Hyvät kollegat, avan kokouksen. Perhesyistä rouva Paljadelli on pyytänyt, ettei hänen mietintöään käytetä Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta, koska meidän täytyy se siirtää perhesyistä ja se käsitellään seuraavassa 23.-24. kesäkuuta. Me kuitenkin 28. Äh, äänestämme siitä täysistunnossa. Ehdotan äh, siitä syystä, että me kaikkein saksalaisille tärkeimmästä asiasta jalkapallosta aloitettaisiin, eikä se varmaan ole saksalaisille tärkein, vaan melkein muillekin maille – mutta meidän perheessä tiedän siitä, minun perheessä niin monta hullua, etten tiedä mihin menisin pakoon, kun ö, tulee jalkapalloa. Aloitetaan siitä ihan kohta. pyydän, että esityslista hyväksytetään siinä muodossa, kuin se muutettiin. Sitten kohta kaksi viime pöytäkirjan on teidän edessänne. Teidän ei tarvitse sitä arvioida. Te voitte tämän päiväisen jos ette ole kokouksen loppuun mennessä kertoneet, että teillä on huomautettavista, niin hyväksymme sen. Sitten eh, kohta kolme esityslistalla. Ei ole eh, Tsekkiä, eh, Ruotsia, Viroa, Liettua eikä Maltaa. Alankomaalaiset voivat puhua Saksaa, mutta Hollantiin ei ole tulkkausta. Oho. Sitten siirrytään tärkeään esityslistan kohtaan. Pyydän herra Kajaan ja Molavierson, ennen kuin annan heille puheenvuoron, haluan kertoa, mistä syystä kutsuimme heidät tänne. Toivotan heidät sydämellisesti tervetulleeksi ja tiedän, että Kai, Kaja on Platinin eh, neuvonantaja ja Blavison on eh, lisenssion osaston eh, johtaja. UEFA pyydettiin saapumaan tänne, jotta voisimme keskustella uusista taloudellisista säännöistä. Ne on hyväksytty viime viikolla ja tässä näette, miten nopea tämä valiokunta on. Me olemme aina ajan tasalla. Ja haluan ensin todeta tästä aiheesta. Mehän olemme sitä jo käsitelleet usean kertaan. On paljon äh, ryhmiä, ähm, äh, joukkueita, joilla on äh, suuria velkoja, jotta niiden äh, ostotilanne paranisi pelaajien suhteen ja ääritapauksia ovat eräät, jotka ovat päättyneet surullisesti. Tämä on huonoa jalkapalloklubeille, mutta myös kilpailulle, koska tämä ei ole mitään oikeaa kilpailua. Tämä sama pätee Eh, myös rahoituskriisiin eh, on paljon kuplaa kehitystä ja se vahingoittaa ihmisiä, jotka toimivat alalla. Olemme iloisia siitä, että UEFA on miettinyt tätä asiaa ja päätynyt tuloksiin ja me tarvitsemme, näin parlamentti on aina todennut, me tarvitsemme suurempaa kilpailukykyä tasapainoisempaa kilpailua joukkuepeleissä, ei pelkästään jalkapallossa, vaan kaikissa muissakin joukkuepeleissä. Ja siitä syystä me tänään olemme hyvin jännittyneitä siitä, mitä UEFA on miettinyt asiasta ja uskooko se, että se voi vaikuttaa tilanteeseen ja millä, millaisia sanktioita sillä on suunniteltu. Ja meillä on yksi tunti tämän aiheen käsittelyyn ja kilpa- äh, keskusteluun ähm, äh, kehotan teitä ja nämä kaksi herraa voivat aloittaa tai os, eh, edustaja voivat aloittaa ja voitte päättää kumpi teille esittelee meille tämän asian. Herra Kaija. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää eh, valiokuntaa kutsusta saapua tänne keskustelemaan eh, taloudellisen fair aiheesta on mielestäni aivan normaalia, että tästä keskustelussa hyväksyttiin aivan äskettäin ja aloite taloudellisesta reilusta pelistä ja lisäsointisääntöjen täytäntöönpanosta on parlamentin tuntema ja edellisessä lainsäädännössä siitä keskusteltiin ja se oli ennen kaikkea esillä Beletin raportissa ja myös Makromatiksen raportissa. Ja se kuului myös komission valkoisen kirjan. On mm, nopeasti nostettava esille taloudelliset ongelmat, joita eurooppalainen jalkapallo kohtaa, ennen kaikkea seurajalkapallo ja sen taloudelliset ongelmat. Lisenssi säädösten tasolla on työskennellyt hyvin paljon taloudellisen läpinäkyvyyden ja kilpailun reiluuden tasolla, jotta järjestelmä saada vahvistettua. Vuoden 2009 alussa nimettiin seurojen taloutta tarkkaileva valiokunta. Sitten sen puheenjohtaja toimi erästään kollega Jean-Luc Duan. Ja aloite nostettiin esille samaan aikaan kuin kansainvälinen talouskriisi alkoi. Mm, nämä molemmat nousivat esille samaan aikaan, mutta se ainoastaan alleviivasi niitä ongelmia, joita eurooppalaisessa selkäjalkapalvelussa on. Talouskriisi myös äh, va- äh, suurensi näitä seurajalkapallon ongelmia varmaan ja Beletin äh, raportit nostavat esille sen, että äh, pelaajakaavassa ja äh, on ongelmia ja seurien velkaantuminen on myös merkittävää. Viime viikolla pitkällisten yhdeksän kuukautta kestäneiden keskustelujen jälkeen ja syvällisten keskustelujen jälkeen, joita käytiin pelaaja, seura ja liittotasolla, päätettiin joista, joistakin säännöistä, nimenomaan ö, taloudellisen reilun pelin osalta, ja kollegani tulee nyt kertomaan hieman ö, syvällisemmin näistä keskustelluista asioista. Onorevole Presidente, onorevoli membri di questo Parlamento, e con grande onore che l'UEFA ha raccolto l'invito del Presidente della Commissione Cultura ed Istruzione, Madame Pack. On suuri kunnia olla täällä puhumassa ja on suuri ilo olla hyvät naiset ja herrat, äh, arvon parlamentin jäsenet esittämässä suurimpia äh, asioita, joista päätettiin liittyen taloudelliseen reilun peliin. UEFA on halunnut puheenjohtaja Platinin kautta äh, ottaa vahvasti kantaa taloudellisiin ongelmiin. On, tämä on siis hyvin vakava asia ja taloudelliset ongelmat korostuivat talouskriisin noustessa. Taloudelliset ongelmat, joita on useissa maissa, todistavat surullisesti, että taloudelliset ongelmat ovat nykypäivää. Uudistus, joka pantiin alueelle todella nopeasti, sen takia, että tilanne oli niin vakava, niin siinä on otettu huomioon kaikki asianomaiset ja myös asiantuntijoiden lausuntoja. Ennen kuin esittelen pääteemat, joita fair, taloudellisen fairplayn ympärillä pyörii, haluaisin muistuttaa, että UEFA aloitti uudistuksen perustat tuomalla uuden lisenssijärjestelmän vuonna 2004. Tämä uusi lisenssijärjestelmä pitää sisällään vähittäisvaatimuksia ja hyvää talousjohtamisen periaatetta. Ja ne koskevat kaikkia kansallista kilpailuja, joita UEFA järjestää. Ervan komissio piti lisenssijärjestelmä kokouksen ja nämä pitävät sisällään eivät ainoastaan taloudellisia kriteerejä, vaan myös muiden, muihin alueisiin kuuluvia kriteerejä, muun muassa urheilulliseen, urheilulliseen puoleen, urhe, nuorten, nuorten urheiluun, antidopingiin, sääntöihin, rasismiin ja on myös muitakin tekijöitä, jotta voidaan taata se, että pätevät ihmiset työskentelevät jalkapallon parissa ja myös tekijöitä, jotta saadaan turvallisuus ja infrastruktuurit kuntoon. On useita kriteerejä, jotka on pantu alalle viime vuosina, joiden tavoitteena on parantaa taloudellista läpinäkyvyyttä. Olemme pystyneet suojelemaan kilpailujen oikeahenkisyyttä ja toimivuutta. Tämä järjestelmä on siis hyväksytty UEFan 53 jäsenliiton parissa ja 45 liitto on hyväksynyt nämä koskevan myös kansallisen tason kilpailuja. Öö, 600 seuraa pyytää UEFA-lisenssiä, jotta, se voi, jotta ne voivat osallistua kansainvälisiin kilpailuihin. 49 seuraa ovat päässeet mukaan urheilullisilla saavutuksilla, mutta eivät ole päässeet UEFAn kilpailuihin johtuen siitä, että ne eivät ole kunnioittaneet asetettuja vähittäisvaatimuksia. Lisenssijärjestelmää. Sen tarkoituksena ei ollut ei ollut vähentää kuluja viime aikoina tehty UEFan tutkimus osoittaa, ja olette kenties saaneet siitä kopion, sillä olemme niitä toimittaneet eteenpäin. Yhteiset tappiot, joita eurooppalaiset huippuseurat, ylimääräisen sarjatasolla huippuseurat tekivät vuonna 2008, oli 578 miljoonaa euroa. Mistä johtuu tämä suuri tappio. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että pelaajat saavat suuria allekirjoituspalkkioita ja 65 prosenttia kuluista on pelaajan palkkioita ja joissain maissa jopa enemmän. Me tutkimme 57 seuran tilastoja ja monessa seurassa palkat olivat vielä enemmän kuin 65 prosenttia. Suuri osa seuroista tekee tappiota ja 35 prosenttia seuroista ovat hyvin velkaisia. Tämä tarkoittaa, että velkojen yhteensä 5,5 miljardia euroa. Tämä tilanne ei ole kestävällä pohjalla. Ensimmäisten analyysien jälkeen tilanne ainoastaan pahenee, ja se on pahentunut vuodesta 2008 lähtien. Ja siitä lähti tämä taloudellisen reilun pelin ajatus. Komissarian Figel on sanonut, että nämä toimenpiteet, taloudellisen reilun pelin toimenpiteet sulautuvat järkevästi lisenssijärjestelmään ja niitä ei voi erottaa. Tästä aiheesta on UEFAn nettisivuilla tietoja. Siinä kerrotaan lisenttisäännöksistä ja taloudellisesta reilusta pelistä. Nämä periaatteet kehitettiin yhdessä jalkapallomaailman kanssa. Pelaajat, liigat, kannattajat ja kaikki olivat mukana luomassa näitä pelisääntöjä. Prosessi kesti kaikkiaan vuoden. Halusimme saavuttaa tavoitteita, jotka kaikki olivat hyväksyneet. Sen jälkeen oli tärkeää päästä teknisiin normeihin, jotka kaikki myös hyväksyvät. nämä uudet säännökset pitävät sisällään seuraavia tavoitteita tavoitteita parantaa seurojen taloudellista tilannetta lisäämällä heidän taloudellista uskottavuutta ja läpinäkyvyyttä. Seurojen tulee täyttää vastuunsa pelaajia, luotonantajia, verottajia kohtaa ja lisäksi pitää olla tiukempi taloudellinen kuri. On tärkeää myös, että kaikki kilpailut sujuvat asianmukaisesti ja seuraajien tulisi toimia heidän varojensa mukaan, eli vähentää kuluja käytännössä katsoen. Lisäksi on käytettävä rahaa vastuullisemmin siten, että ne tuottavat pitkällä aikavälillä voittoa. Nämä tavoitteet toimivat niin, että UEFA keskittyy kaikkien jalkapallossa mukana olevien toiveisiin. Ennen kaikkea siihen, että kaikki seurat ja pelaajat ovat sitoutuneita. Tällä kalvolla näytetään nämä Fair Play-tekijät ja se, miten tämä reilu peli toimii muun muassa pelaajien hankinnan, hankinnan suhteen. Tässä on mm, seuran eri taloudelliset tekoja, tekijät. Ja siinä myös lukee kaikki ö, taloudelliset vaatimukset, joita pelaajilla on. On siis vallottava, että kriteerin ehdot, kaikki kriteerit täyttyvät. Kansallisilla liitoilla on oikeus antaa osallistumisoikeus kansainvälisiin kilpailuihin ja kun tämä lupa on saatu, tulee seuraava vaihe ja sitten sitä, että vuositasolla tarkkaillaan seurojen toimintaa ja tämä antaa hyvän kuvan seuran toiminnasta pitkällä aikavälillä. Tämä tulee hyötymään, hyödyttämään jalkapalloa, Tästä tulee olemaan erilainen valiokunta, joka huolehtii tästä. Valitettavasti teidän kolleganne ei ole täällä tänään. On muita, hän on muita vastuutehtäviä, joten hän ei pääse puhumaan tästä aiheesta tänään. On tärkeää puhua niistä seuroista, joilla on tällä hetkellä ongelmia tulisi ottaa huomioon eri kriteerit yksitellen. Samalla, että otetaan huomioon kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnan tulee olla kestävällä pohjalla. Siten, että toiminta on seuran edun mukaista ja että se palvelee jalkapalloa kokonaisvaltaisesti. UEFA on ottanut käyttöön kaikkia ohjelmia siten, että budjettia kunnioitetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kulut eivät voi olla tuloja suurempia. Tulee rohkaista seuroja toimimaan pitkällä aikavälillä tasaisesti Kaikki seurat saavat omalta liitoltaan lisenssin, mikäli he täyttävät ehdot. Kaikki, ja kaikki seurat saavat kaikilla seuroilla tulee olla siis budjetti tasapainossa. Tiedämme, että tällä hetkellä se on erittäin vaikeaa. Tämä arviointi ei tapahdu aina vuosittain, vaan usean vuoden tasolla. Näin ollen seuraa arvioidaan kolmen vuoden aikavälein. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli voitot ovat suurempia kuin kulut, tämä tarkoittaa sitä, että seura noudattaa kaikkia sillä asetettuja vaatimuksia. Tappio on mahdollista, mikäli se tarkoittaa, että se on järkevissä rajoissa – Tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat katettavissa esimerkiksi osakeannin avulla. Eli mikäli on tappioita, niitä ei oteta välttämättä huomioon. Mikä on hyväksyttävä tappio? Olemme asettaneet tavoitteita progressiivisesti. Puhuttiin 45 miljoonasta per vuosi kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että anteeksi, 15 miljoonaa euroa vuodessa kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Öö, Seuraavaksi se vähenee seuraavalla kolmivuotiskaudella 10, vuot- äh, 10 miljoonan euron vuodessa. Lisäksi, mikäli kulut ovat suurempia kuin tulot, ja mikäli Tappio liittyy pitkän aikavälin investointeihin, muun muassa infrastruktuuriin liittyvien investointeihin, investointeihin liittyen harjoitusolosuhteisiin, stadioneihin, tai mikäli puhutaan investoinnista, jotka koskevat nuorten pelaamista, Ja mikäli kulut liittyvät yhteiskunnallisiin ohjelmiin, niin kaikki nämä, näitä tappioita tai kuluja ei oteta huomioon kokonaisuudessa, kun mitataan seuran tekemää tappiota. Seurat arvioidaan aina ö, oman ö, taloustilanteen mukaan siten, että seurat pystyvät vastaamaan ö, omista kuluista ja pystyvät jatkamaan toimintaansa. On myös muita vaatimuksia, joita on otettu huomioon ja joitain vaatimuksia on vahvistettu. Puhutaan usein siitä, että velkoja ei makseta ajoissa. Nämä velat ovat usein sellaisia, joita, jotka liittyvät palkkakuluihin. Ja tämä koskee useita eri liigoja. Ei ole mahdollista, että on seuroja, jotka osallistuvat UEFan kilpailuihin, mutta samalla ovat velkaa muille seuroille, jotka osallistuvat kilpailuihin tai omille palkollisilleen. Seuren on siis toimitettava dokumentteja, jotka todistavat, että ne voivat kattaa toiminnallaan tulevia kuluja. Seuraajan tulee myös näyttää, että Seuraava on myös tulevaisuudessa mahdollisuus pitää tasapainoista budjettia. Tässä siis päämäärät ja tavoitteet liittyen taloudelliseen reilun peliin ne ovat täällä sillä varten, että voidaan tarkkailla seurojen kulutusta ja että ne ovat taloudellisesti uskottavia ja toimivia. Lähestymistapamme tavoitteena on parantaa tilannetta, ei ainoastaan rangaista seuraajia. Tämä järjestelmä on sellainen, että siihen liittyy monivuotinen seuraaminen. Ja tämä seuraamisjärjestelmä tarkoittaa sitä, että on myös mahdollisuus rangaista seuroja rikkeiden mukaisesti. Tämä tullaan panemaan täytäntöön progressiivisesti siten, että seurat pystyvät soveltamaan toimintaansa uusiin vaatimuksiin asteittain. Velkoja, joita ei makseta eräpäivän mennessä, säännöt astuvat voimaan näitä koskien ensi vuonna ja ö, siitä edespäin asetetaan ö, säännöt, joiden tavoitteena on budjettitasapaino. Euroopan komissio on iloinen tästä UEFan aloitteesta koskien taloudellista reilua peliä. Tämä ehdotus vastaa komissaarin tahtoa. Hiljattain pikkuhiljaa seurat pystyvät tuottamaan voittoa ja ovat terveellä pohjalla pitkällä aikavälillä. Ja, se on nicht... Niin- Meidän seurojen ei tulisi eh, käyttää enempää rahaa kuin ne, eh, ne eh, hankkivat. Se on oikeastaan aika yksinkertaista, eikä tarvittaisi pitkiä esitelmiä ja keskusteluja, mutta ongelmanhan on se, että tällaisista periaatteista ei pidetä kiinni. Kai. Tämä on, pätee kaikkialla. Rahoituskriisillä on tämän kanssa tietysti myös tekemistä olemme aiheessa nyt, joka on kaikkialla läsnä tällä hetkellä ja vallitseva aihe, ja se pätee myös jalkapalloon. Yhdestä aiheesta kumpikaan teistä ei sanonut mitään. Miltä sanktiot näyttävät? Onko sanktioita olemassa? Mutta tämä oli minun kysymykseni. Siihen voitte vastata myöhemmin, kun olette vastanneet kollegojen kysymyksiin. Kollega Belet, olkaa hyvä. Ivo, ole hyvä. Uh, thanks very much. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Kiitoksia UEFan edustajille siitä, että tulitte paikalle. Se, mitä ehdotitte nyt eh, ja eh, tämä, mitä on päättänyt, se on erittäin hyvää kehitystä, tärkeä askel. Siinä on erilaisia tavoitteita. Siinä edistetään eh, kilpailun tasapainoa, vahvistetaan reiluutta kilpailuissa. Painotitte tätä myös näissä raporteissa 2007-2008, joihin viitattiin, parlamentti hyväksyi nämä hyvin laajalla enemmistöllä. Olemme erittäin tyytyväisiä näihin toimenpiteisiin, joita ehdotitte nyt. Minulla on tässä pari huomiota, Rova Pak. Ensinnäkin sama kysymys kuin teillä. Eh, sanktiot, ja minä toivon, että saadaan suljettua näitä takaovia, joiden kautta voidaan paeta sanktioita, ovatko porsaanreijät tukittu. Ja sitten lisähuomioita, jotka liittyvät suoraan taloudelliseen reiluun peliin. Ensinnäkin, kun puhutaan kilpailutasapainosta, eurooppalaisista ammattilaisurheilukilpailuista, Platini on edistynyt tässä tasapainoasiassa jo eurooppalaisissa kilpailuissa, mutta meidän pitäisi päästä pidemmälle. Tämä oli parlamentin mietinnössä olennaista pitää saada vauraus jaettua tasaisemmin nämä rahoitusvarat seurojen kesken. Ja niin kuin Platini jo sanoi, niin TV-oikeudet, eh, niistä puhuimme jo, eh, tässä eh, ovat rikkaat seurat toisaalla ja sitten toisaalla taas köyhemmät. Me olemme vakuuttuneita siitäkin, että kaikki jäsenet, UEFan jäsenet, niiden täytyy lähteä mukaan tähän yhteiseen TV-oikeuksien myyntijärjestelmään. Siinä on lähestulkoon kaikki jäsenet jo mukana, eli tässä asiassa voidaan saada aikaan vielä edistystä. Ja sitten ehkäpä viimeisenä huomiona niin sanoisin vielä jotakin seuraavista aloitteista, joihin ryhdymme parlamentissa. Ne, ne koskevat pelaajien agentteja mm, Toivottavasti tämä asia on käsittelyssä ensi eh, täysistunnossa. Tästä myös eh, päätöslauselman luonnossa. Tämä koskee eh, reilua peliä myöskin. Yksi ehdotus tässä, toivottavasti UEFA on samoilla linjoilla, yksi ehdotus siis on se, että agentit eivät voi enää saada palkkiota kun he, kun he haluavat edistää alle 18-vuotiaiden pelaajien siirtoja. Tässäkin mielessä halutaan parantaa reilua peliä ja tasapuolisuutta. Toivottavasti tämä on nyt vasta välivaihe, eikä vielä olla loppupäätökseen päästy. Kiitos. Sanetski. Presidente. Per prima cosa volevo complimentarmi con... Kiitos eh, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella tuosta esityksestä taloudellisesta reilusta pelistä. Tässä on hyvä ottaa nuorten pelaajien tuki mukaan ja dopingin vastainen taistelu. Ja minä haluaisin tietää, mikä on UEFan asenne näihin suuriin ulkomaisiin investointeihin. Suuret rahastot Aasiasta muun muassa ostavat seuroja ja sitten yritetään saavuttaa voittoja ja jakaa niitä. Mutta Fishes, olkaa. Gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä ihan kaikkia kuullut alustuksesta, mutta minä haluaisin kommentoida hiukan. Ensinnäkin minun mielestäni sanktioista on tärkeää e, saada se suuret seurat vakuuttuneiksi siitä, että niiden pitää e, sopeuttaa velkansa ja tulonsa. Minä en usko, että sanktiojärjestelmä toimii, e, ellei tätä, niitä saada vakuutettua tästä. Ja sitten TV-oikeudet. Siellä on espanjalaisia seuroja, jotka haluavat luopua näistä suoraan näistä oikeuksista. Ne on aika vaikea säilyttää. Kiitos. Mrs. Hannibal. Hannibal. No, you did ask the floor. Mr. Boris. Boris. E, chciałem podziękować e, przedstawicielom UEFA za e, podjęte... Minä haluaisin kiittää UEFan edustajia noista aiotuista uudistuksista. Ne tulevat hyvänä hetkenä, sillä velkaantuminen suurissa klubeissa on tällä hetkellä johtanut tilanteeseen, jossa on syntynyt epätasapaino koko järjestelmään. Menestys on tietysti hyvä asia, mutta reilun pelin järjestelmä on yksi väline, jolla pystytään siirtohintoja laskemaan klubien kesken. Hintojen tulee olla järkeviä, mutta haluaisin eh, tässä kysyä yhtä tärkeää asiaa. Tässä on kysymys rahoituksellisesta tilanteesta vaarassa olevien seurojen kesken. Näettekö tässä seurannassa myöskin mahdollisuuden siihen, että, että jalkapallon jälkikasvu on mukana? Tämähän on vaikea, koska seurojen taloustilanne on näin tiukoilla. Meidän tulisi kuitenkin koordinoida tilannetta ja investoida enemmän jälkikasvuun, koska usein käytetään paljon rahaa siihen, että saadaan Etelä-Amerikasta tai Afrikasta pelaajia tänne, mutta eurooppalainen koulutusjärjestelmä ei toimi ja valmennus ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia. Ja se pitää myöskin huomioida, kun puhumme rahoitusse. Kiitos. Maria Badekut. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää UEFan edustajia alustuksesta näistä ehdotuksista ja taloudellinen reilu peli. Tosiaankin kaikki nämä ehdotukset ovat aivan järkeviä minusta. Ne ovat oikein sopivia. Kysyisin vai täytäntöönpanosta näissä toimenpiteissä te eh, puhuitte hiukan myös näistä ongelmista silloin, kun näitä toimeenpannaan, näitä ehdotuksia, niin minä haluaisin eh, kuulla tarkemmin, minkälaisia ongelmia tässä tulee olemaan ja oletteko jo miettineet eh, sitä, että miten näihin ongelmiin vastattaisiin. Kiitos. Ensimmäisellä kierroksella ime, ja te voitte sitten vastata ja sitten tulevat seuraavat neljä. Eva. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos tämän uuden järjestelmän esittelystä. Uskon, että tämä on hyvä ja järkevä lähestymistapa järjestelmän saamiseksi kuntoon. Minua ihmetyttää tässä kuitenkin, miksi on kestänyt näin kauan ennen kuin tähän näihin itsestäänselvyyksiin on tultu ja on hyvä, että nyt on tähän päästy. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin minä, minua äh, askarruttaa sanktiot ja olen kiinnostunut, mitä sanotte niistä. Ja sitten toinen kysymys tuosta teidän työstämästänne järjestelmästä. Sehän pätee vain, vain UEFan kilpailuihin osallistuviin tiimeihin. Onko myös kansallisilla järjestöillä äh, ajatuksia ottaa tämä lisenssijärjestelmä käyttöön, koska silloinhan se vasta tekisi tilanteen tasa-arvoiseksi, jos kaikki kansalliset järjestelmät noudattaisivat samaa lisenssijärjestelmää. Ja minulle on tärkeää tässä jälkikasvun kehittäminen. Te esittelitte sitä, että se ja sosiaalipoliittinen toiminta on otettu mukaan, kun ajatellaan seurojen rahoituksellisia velvoitteita, on tietysti hyvä, että näin voitaisiin sitten tietysti näitä sanktioita välttää, koska yritettäisiin toimia tässä enemmän ja näyttää paremmalta kuin ollaan. Huis, monsieur, monsieur Gaillard, do you want to answer? Okay. Herra Gaillard, haluatteko vastata? voisin puhua sanktiosta ja kollegani voisi vastata tähän kysymykseen. Oikein hyvä. Sanktiot ovat seuraavanlaisia. Niin suunnitelmaan ja pannaan täytäntöön progressiivisesti. Seuroja valvotaan kaksivuotistasolla. Jos ensimmäisen vuoden jälkeen huomataan, että joitain sääntöjä ei noudateta, sillä annetaan varoitus ja toisen vuoden jälkeen on mahdollista, että annetaan sakkorangaistuksia. Lisäksi on mahdollista, että heiltä otetaan pois niitä varoja, joita he saavat UEFan seurakilpailuista, ja on jopa mahdollista, että seurat suljetaan pois UEFan alaisista kilpailuista. Sanktio riippuu tietenkin sääntörikkomuksen vakavuudesta ja siitä, minkälainen ö, trendi seurassa on ollut yleisesti ottaen. Mikäli suunta on ylöspäin ja silloin annetaan tietenkin vähempiä sanktioita. Lisäksi haluaisin puhua näistä takaporteista, porsareista. Toki on olemassa kaiken näköisiä järjestelmiä, joilla pystytään välttämään väistelemään sääntöjä. Olemme pyrkineet tekemään usealla eri tasolla toimivan seurantajärjestelmän. Se, jalkapalloliitot seuraavat ö, seurojen toimintaa. Lisäksi on puolueettomien laitosten tekemiä, tekemää seuranta- ja auditointitoimintaa ja lisäksi on myös Jean-Luc Duanin johtama ö, taloudellinen komitea, jolla on suuri seurantavalta liittyen taloudellisiin asioihin. Tämä on täysin uusi asia. Tämä ö, toiminta alkaa tämän vuoden kuluessa. On siis usean eri tason seurantajärjestelmiä, joiden avulla uskomme pääsevämme tehokkaaseen valvontaan. Ja uskomme, että seurat eivät voi käyttää takaportteja. Mikäli seurat onnistuvat väistelemään sääntöjä, olemme siis päättäneet asettaa, äh, panna täytäntöön nämä säännökset asteittain siten, että tutkimme, mitä, mikä toimii ja mikä osa-alue ei toimi siten, että pystymme korjaamaan näitä säännöksiä. Tämä mekanismi toivon mukaan antaa meille mahdollisuuden puuttua tehokkaasti taloudellisiin laiminlyönteihin. Puhuttiin tulevista agent, pelaaja-agentteihin liittyvistä toimenpiteistä. Emme ole vielä puhuneet siitä ja Tämä on uusi asia, joka liittyy näihin lisenssiohjelmiin ja siihen liittyy ennen kaikkea läpinäkyvyys. Ja kyse on siis niistä summista, joita seurat maksavat agenteille. Seuralla on vastuu tiedottaa ö, agenteille maksavistaan kuluista ensi vuodesta lähtien. Ulkomaalaisiin pääomiin liittyvät ongelmat ja niistä johtuvat ongelmat. On totta, että se on varsin huolestuttavaa Nämä pääomat tuovat suuria etuja lyhyellä aikavälillä. Seurat, jotka saavat suuria pääomia, pystyvät urheilullisesti saavuttamaan urheilullisia hyötyjä lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä nämä varat tuovat ongelmia. Esimerkiksi Mikäli sijoittaja, ulkomainen sijoittaja vetäytyykin seuran toiminnasta, mitä tapahtuu? Se tuo ongelmia ja siihen liittyy suuria riskejä. On mahdollinen, mahdollisuus, että seura ajatuu jopa konkurssiin. Ja tämä saattaa saada aikaiseksi luinpaloefektiin, joka vaikuttaa katastrofaalisesti muihinkin seuroihin. se, mitä on puhuttu investoinneista nuorten suhteen, olemme sitä mieltä, että tämä on aivan perustavanlaatuisen tärkeää. Seurat, jotka investoivat nuorten koulutukseen, ovat paremmassa asemassa kuin ne, jotka ostavat pelaajia. Me rohkaisemme näitä seuroja investoimaan nuorten, nuorten ohjaamiseen ja kouluttamiseen. Kansallisella tasolla näitä normeja koskien ei ole UEFan vastuulla seurata kansallisen tason noudattamista. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että tämä sitoutuminen koskee kaikkia liittoja että kaikki liigat ja liitot kunnioittavat näitä periaatteita. Vaikkakin silloin, kun kyse on ainoastaan kansallisen tason liiga pelaamisesta eikä UEFA-alaisista kilpailuista, toimimme yhteistyössä jalkapalloliittojen kanssa. Lisenssijärjestelmässä tapahtui sama asia. Jalkapalloliitto hyväksyi lisenssijärjestelmät ja seuranta ei ollut kovinkaan merkittävää. Mutta nyt seuranta sanotaan aikaan sen, että 48-49 seura on suljettu pois. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvä taloudellinen hallinto kuuluu myös kansallisen tason kilpailuihin. On tietty määrä, tietty määrä kysymyksiä, jotka eivät liittyneet lisenssikysymyksiin puhuttiin antidoping-toiminnasta. UEFA on hyväksynyt VADAN ohjeet liittyen antidopingiin. Jokaisen ottelun jälkeen tehdään dopingtestejä, mutta dopingtestejä tehdään myös kilpailujen ulkopuolella. Ja voidaankin sanoa, että tällä hetkellä olemme siinä tilanteessa, että emme ole huomanneet, äh, havainneet koskaan järjestelmällistä dopingia jalkapallossa – on liittynyt, on ollut muutamia yksittäistapauksia, mutta alle 0,1 prosenttia pelaajista on jo syyllistynyt doping-rikkomuksiin. Ja tämä on viitsaus, joka koskee myös jalkapalloa. Liittyen laittomiin vedonlyönteihin, ne ovat ongelmallisia nykyään ja kiinnitämme näihin erityisen paljon huomiota. Ivo Benet nosti esille TV-oikeudet ja kilpailun reiluudesta. TV-oikeudet tulevat kansallisen tason kilpailuista eikä UEFan alaisesta kilpailusta. On jonkinnäköinen myyti, että seurien rahat tulisivat UEFan alaisista kilpailuista. Rahat tulevat pääosin kansallisen liigan peleistä. Kyse on siitä, kuinka suuri seura on, niin sitä rikkaampi se yleensä on. UEFassa on yhteinen TV-oikeuksien myynti, joka on melko reilu. Käytännöt muuttavat maittain. Euroopassa on eräs suuri liiga, jossa on yksittäinen TV-oikeuksien myyntijärjestelmä, Espanjassa on tällainen järjestelmä ja suuret ja se, että suuret espanjalaiset seurat päät, haluaisivat vaihtaa tätä järjestelmää. Ja se on päätös, joka riippuu heistä ja Espanjan liigasta. Tulemme kiinnittämään tulevina vuosina huomiota siihen, kuinka TV-oikeuksien tulot uefa alaisessa kilpailussa jaetaan. Se liittyy ennen kaikkea TV-oikeuksien myyntiin ja siihen, mikä valta jokaisella maalla on ja kuinka paljon asukkaita tässä maassa asuu. On selvää, että tällä hetkellä järjestelmä sellaisenaan maat, jotka tulevat pienistä maista, ovat huonommassa asemassa kuin suurimmista maista tulevat joukkueet. Ja tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että katsoja on vähemmän. Uskon, että olemme puhuneet kaikki aiheet. Aikaista La parole maintenant monsieur Kiitoksia, herra Gaia, ja sitten äh, herra Sonji. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. <clears throat> Olen pienen henkilöauton verran uurannut <clears throat> varojani keskinkertaisen englantilaisen jalkapalloseuran seuraamiseen, joten ei tässä paljon järkeä ole, mutta tota, tunnetasolla se on hyvin merkittävää. Kaksi kysymystä. Toinen on palkkakatto, järjettömät palkkamenot. Oletteko te harkinnut UEFassa samanlaista järjestelmää kuin NHL on jääkiekkojoukkueilla on palkkakatto, joukkuekohtainen palkkakatto, jota ei saa ylittää? Ja, ja jos se ei ole harkittu, niin miksei ole. Ja sitten toinen, tämä velkaantuminen, aivan niin kuin puheenjohtaja tuossa Doris Pak alkuun sanoi, niin velka on sekä, järjetön velka on sekä seurausta jo otetusta järjettömästä riskistä ja sitten riski siihen, että mahdollisesti käytet, sorrutaan väärin käytöksiin, koska ollaan niin velkaisia. Niin miten näihin kysymyksiin onko UEFassa ollut puhetta ja onko kantaa ja toimenpiteitä? Danke. Kiitos. Kelly. Eh, thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan eh, ilmoittaa, että olen tyytyväinen UEFan aloitteisiin. Siinä yritetään puuttua näihin eh, ongelmiin ei jatkuvasti voida kasvattaa velkaa. Tämä pätee kaikkiin seuroihin. Te ette kuitenkaan näe vaikuttanut kovinkaan vakuuttavalta tässä vastauksessa ne ajatellen sanktioita. Voidaanko siis näitä sanktioita soveltaa? Minusta vaikuttaa siltä, että ne eivät ole riittävän kovinkaan merkittäviltä, varsinkaan kun puhutaan isoista seuroista. Ja sitten pari seikkaa. Kollega mainitsi nämä palkkiot tässä ja palkkiokatot ja tasainen toimintakenttä kaikille. Ainoastaan muutama seura jokaisessa liigassa voi olla voittaja. Tämä pätee ehkä myös managereihin, ei pelkästään pelaajiin. Jos siellä on 10 miljoonan sopimus, silloin ei puhuta mistään pelaajistakaan vielä. Ehkä pitäisi hiukan rajoittaa tätä aikajännettä, joka liittyy pelaajasiirtoihin. Eli sesongin, keskellä sesonkia voisi olla lainapelaaja. Ja minun mielestäni nämä tilanteet eivät aina ole kovinkaan reiluja. Ja sitten paras, pahin juttu, joka voi tapahtua se managerille on, että hän joutuu hyvin, hyvin hankalan tilanteeseen kesken kautta ja ja sitten pitää maksaa valtavia korvauksia sopimuksista. Näin tulisi siis kiinnittää huomiota. Onko teillä mahdollisuudet vaikuttaa näihin asioihin? Tiedän, että haluatte toimia näiden asioiden kanssa, mutta mikäli näistä nämä tullaan, näihin tullaan puuttumaan, olisi mieltä, että sanktioiden tulee olla selkeitä ja vahvoja. Wunderbar, Herr Kelly. Eh, hienoa, herra Kelly. Me lähetämme teidät eh, sinne rahoitusasioita tarkoittaa. De Lange. Um, many colleagues have mentioned that this is a timely... Kiitos. Eh, moni kollega on sanonut, että tämä on hyvin tärkeä kommentti, mutta eräs hollantilainen kollegamme oli, tämä oli hieman katkera, sillä näistä äh, seurasta 14 on taloudellisissa ongelmissa, mutta uskon, että tämä on hyvä työkalu siihen, että pyrin, pyritään saavuttamaan ö, äh, jonkinnäköistä reiluutta. Haluaisin puhua poikkeuksista. Sanoit, että nuorisoon sijoitettavat varat. Ö, äh, sanoit, että sosiaali ohjelmaan liittyvät sijoitukset ovat poikkeuksia, joita ei huomioida kuluissa, mutta infrastruktuuri, sijoitukset niin näiden kohtaan tulee ongelmia. Nakbreda on seura Hollannissa, se kenties oli Ervan tunnetuin seura, mutta se, tämä seura joutui suuriin ongelmiin investoimalla väärään aikaan suureen stadioniin, ja se on yhtä suuri riski kuin se, että on olla pelaajille liikaa palkkoja. Joten mitkä ovat nämä infrastruktuureihin liittyvät poikkeussäännökset? Näitä tulisi kenties katsella. Ja herra Gaja sanoi, että mitä suurempi kilpailu, sitä suuremmat palkkiot ja sen suurempi ö, taloudellinen eheys, niin ö, uskon, että ö, Belgia ja Hollanti toimivat ö, erittäin paljon saadakseen 2018 maailmanmestaruuskilpailut, joten mitä olette mieltä siitä, että ö, yhdistetään kilpailu, että saadaan yksi suurempi kilpailu? Ja, ganz viele Te saatte paljon uusia ideoita, hyvät herrat. Herra Kreutzmann, olkaa hyvä. Dank, Frau Kiitos, rouva puheenjohtaja. Se, mitä tänään on kuultu, on minusta vähän liian äh, vähän konkreettista. UEFA äh, on kuitenkin tässä yksityiskohtaisesti yrittänyt ohjelmaa äh, tuottaa ja nyt haluan nämä omat varat ottaa puheeksi. Monilla seuroilla on erilaisia määriä rahaa, englantilaisilla miljardilla ja, miljardeja, saksalaisilla 400 miljoonaa. Tämä tilanne kuitenkin velvoittaisi klubit siihen, ettei niillä ole oman pääoman tase negatiivinen. Haluaisin tietää, aktivoidaanko pelaajia niin kuin Saksassa, pois, otetaanko heidät poistoihin ja otetaanko huomioon jälleenhankkimiskustannukset, jotta taseet voidaan laatia saman järjestelmän mukaisesti, niin kuin taloustilintarkastajat sitten tutkivat tätä, negatiivinen oma pääoma on yksi kriteeri, ja näin ollen minua kiinnostaisi, miten saadaan aikaan yksi, samanlaiset kriteerit taseiden laatimiseen, sillä kaikki mitä, mitä stadioneihin investoidaan ja, ja Ehm, sitten rahoitetaan velalla tätä ja näin syntyy ehm, negatiivinen oman pääoman tase ja, ja pelaajia, pelaajille maksetaan enemmän kuin mitä tulot ovat ja näin syntyy velkaa. Ja tässä olisi mahdollista ehm, muuttaa tilannetta ennen kuin ajatellaan pelaajien palkkioiden vähentämistä, niin voitaisiin näillä tasemenetelmillä kenties parantaa tilannetta ja sponsorithan ottavat osan kustannuksista. Ja, ja haluan tietää, onko konkreettisia käsityksiä siitä, että, että sanottaisin, että tämä on yksi kriteeri ja muutaman vuoden sisällä seurat velvoitetaan noudattamaan tätäkin tekijää. Tarvitaan tavoitteita ja perspektiivejä, jotta kilpailukyky parantuu tällä sektorilla. Ja minusta tuo olisi yksi mahdollisuus. Kiitos herra Kreutzmann. McClarkin. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että tulitte tänne vieraaksemme. Minä olen huolestunut hiukan siitä, että onko tässä sopiva tasapaino mietin tässä, että monet isot seurat jäävät ulkopuolelle, myös koko Euroopassa, eh, ei pelkästään Englannissa. Eh, ehkä tässä pitäisi miettiä eh, kilpailujen laatua ja pitäisi todellakin löytää kaikki porsanreijät. Minä haluaisin kuulla, miten aiotte tämän ongelman hoitaa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on paljon seuroja, isoja seuroja. Onko mitään varauksia siinä suhteessa? Ja onko mainittu myös eh, näitä omistajuusmalleja? Eh, onko teillä ajatuksia parhaista omistajuusmalleista, koska se liittyy tähän myös? Kiitos. Mrs. McLagin, ich glaube, ich had... Mrs. Eh, McLagin, ymmärsin teidät varmaan väärin, kun te sanoitte Iso-Britanniassa ja myös Euroopassa. Minusta tuo ja-sana oli siinä liikaa. Äh, Hannibal seuraavaksi. Well, um, I'd like to follow up on that. Haluaisin jatkaa tästä aiheesta. Aiemmin olemme keskustelleet jalkapallosta ja tämä nousee usein esille. Nimittäin ensin haluaisin kiittää teitä siitä, että saavuitte tänne. Tämä esitelmä oli hyvin mielenkiintoinen. En haluaisi kuulostaa negatiiviselta, mutta se, ja se mitä te ehdotitte, on toimivaa suurimpi valtaosan seurien kanssa. On siis näitä Chelsea ja Manchester United, ja halusin tietää, kuinka te saatatte ne tähän järjestelmään. Haluaisin kuulla, mikä on teidän suunnitelma tämän suhteen, sillä se tilanne on tällä hetkellä se, että on varakkaita seuroja, ja ne ovat ole ainoastaan brittiseuroja, niin se tulee vaikuttamaan myös muihin seuroihin. Heidän tarkoituksensa on päästä huipulle ja he usein te- elävät yli varojensa päästäkseen huipulle. Ja minä uskon, että suurin osa tappioista ja tulee tulee siitä, että pyritään pääsemään huipulle ja se aiheuttaa ongelmia Tiedän, että tämä on kansallisten liigojen ja myös UEFan asia, mutta mielestäni tämä ei koske pelkästään kansallisia liigoja, vaan myös UEFA. Ja teillä on tärkeä rooli tässä. Ja mielestäni tästä tulisi keskustella, kun puhutaan jalkapallosta ja kilpailutasapainosta ja taloudellisesta ehdistä, niin tämä on hyvin sumea ja on vaikea nähdä, kuinka realistisesti pääsette näihin tavoitteisiin. Mielestäni oli mielenkiintoista sitä, että puhuitte urheilijoiden harjoitusolosuhteista. Viimeksi puhumme paljon ö, kotimaisista pelaajista ja siitä, että seurat edistäisivät kotimaisten pelaajien harjoitteluolosuhteita ja ö, pelaamista. Silloin kun on mahdollisuus ostaa ulkomaalaisia pelaajia, se tarkoittaa sitä, että he eivät sijoita omiin pelaajiin ja se, että kielletään ulkomaisten pelaajien tai rajoitetaan pelaamista, pelaajien tuomista, niin se on tautta, mutta en usko, että se on oikeassa ratkaisu. Olisi mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitä tästä aiheesta. Hello, the discussion is ended and... Keskustelu siis päättyi ja nyt pyytäisin herra Gajaa eh, tai herra Traversoa eh, vastaamaan. Olkaapa hyvä. Aloitan kysymyksistä, jotka eivät liity taloudellisiin asioihin, ja kollegani puhuu sitten taloudellis, äh, taloudellisista kysymyksistä kansainvälisistä liigoista. Muun muassa Benelux-liiga on erittäin usein esille noussut, noussut kysymys. Kysymys ei ole ainoastaan Benelux-liigasta, vaan se liittyy usein myös Jugoslaviaan, Äh, Skandinavian ja entisen Neuvostoliiton alueelle, ja meidän suhtautuminen on hyvin selkeä. Meille tulee tehdä ehdotuksia, mikäli liigat ja jalkapalloliitot ovat ö, yhtä mieltä tästä aiheesta, niin ö, me olemme valmiita siihen. Se tarkoittaa, että karsintajärjestelmä Euroopan kilpailuihin tulee hieman muuttumaan heidän osalta kansalliset liigat ja jalkapalloliitat, niin jos he ovat valmiita aloittamaan monimaisen liigan, niin olemme valmiita kohtamaan tämän näihin kot- homegrown players-asiaan, eli kotimaan omin pelaajiin. Olemme siis siinä tilanteessa, että jotkut maat ovat ottaneet tämän jo käyttöön, te olette yhdistyneestä kuningaskunnasta, niin Englannin liiga on hyväksynyt tämän. On totta, että taloudellinen reilupeli ei liity suoraan tähän kysymykseen, mutta on totta, että taloudellinen reilu peli tuo tullessaan sen mahdollisuuden, että on mahdollisuus investoida nuorten, nuoriin pelaajiin ja heidän olosuhteisiin. Se tarkoittaa sitä, että on seura saa etua siitä, että se pyrkii edistämään omia pelaajia, eikä osta valmiita ulkomaalaisia pelaajia. On siis taloudellista etua siitä, että pyrkii edistämään omien kotimaisten pelaajien olosuhteita ja heidän harjoitusolosuhteita, mutta emme ole ö, ö, ö, taloudellisessa ja monopolissa emme pysty määräämään seuraajia, kuinka he toimivat. Ci sono state tutta una serie di, eh, di commenti e domande per quanto riguarda... Esitettiin useita kommentteja ja huomioita palkkakattoon liittyen. Viitaten varsinkin amerikkalaiseen malliin olemme käyneet Yhdysvalloissa muutama vuosi sitten Williamin ja Jennifer Hattin, eli siis tämän pääsihteerin kanssa, ja Halusimme nähdä, miten tämä palkkakattojärjestelmä toimii. Sillä on useita eri malleja tästä palkkakatosta ja useilla eri urheilu, useissa eri urheilulajeissa. Huomasimme, että amerikkalainen järjestelmä on täysin erilainen kuin Euroopassa. Tämän amerikkalaisen mallin kopioiminen olisi todella vaikeaa ja monimutkaista. UEFA UEFAan kuuluu 53 jalkapalloliittoa, joista puolet kuuluu Euroopan unioniin ja puolet näistä kansallisista liitosta ei kuulu Euroopan unioniin. Olemme pyrkineet samoihin tavoitteisiin, mutta valitsemalla sellaisen reitin, joka ei aseta niin paljon pakotteita. Olemme pyrkineet vaikuttamaan seurojen hallintoon, emme sanomalla, että teidän tulee pienentää palkkoja, teidän tulee taata palkkakatto tai että seuran tulee toimia niin tai näin. Olemme sanoneet, että teidän tulee toimia tulojenne mukaisesti. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa, että tiettyjä kuluja tulee vähentää ja suurimmat kulut ovat siirto- ja palkkakulut. Tämä tarkoittaa, että seuran tulee vähentää näitä kuluja. Tulevaisuudessa tämä järjestelmä ei estä sitä, että pelaajatähdet vaihtavat seuraa miljoonien eurojen hinnasta ja että nämä tähdet tulevat tienaamaan suuria summia rahaa, mikäli seuraava on se mahdollisuus, emme halua sitä estää, mutta haluamme, että seurat pystyvät vastaamaan omista kuluistaan. Puhuin 5,5 miljardista eurosta, joita, jota se, velasta, jota seuroilla siis on. Tämän järjestelmän me avulla vältämme sen, että velka kasvaa. Mikäli on budjetti tasapainossa, se tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon korot, joita velasta joutuu maksamaan. Mikäli seura ei voi vastata omista veloistaan, niin silloin seura ei voi osallistua uefa kilpailuihin, sillä se ei pysty enää ö, toimimaan ö, taloudellisen reilun pelin sääntöjen mukaisesti. Seuraavaksi puhuttiin poikkeuksista, ja nämä investoinnit, jotka liittyvät infrastruktuurisijoituksiin, infrastruktuuriin sijoittaminen on merkittävä kulu taloudellisesti. Mikäli investoi stadioniin, se merkitsee sitä, että on saatava luottoa. Se tarkoittaa sitä, että joutuu maksamaan korkoa näistä veloista – korkoja ja velkoja tulee maksaa takaisin kaikkien ottava huomioon, kun laskee budjettia. On olemassa poikkeuksia, sellaisia poikkeuksia liittyen rahan hintaan, liittyen näihin investointeihin. Ja ne voidaan ottaa siis pois näistä kuluvalvonnan, tämän kuluvalvonnan piiristä. Ja nämä kuluttavat nimenomaan näitä korkokuluja. Seuraavaksi nostettiin esille se, että kaikilla mailla olisi sama säännöstö ja järjestelmä. Minä vakuutan teille, että tämä seurantajärjestelmä on sama kaikille. Lisäksi kun on tämä itsenäinen seurantaelin, ja se on siis ylikansallinen seurantajärjestelmä, joihin kuuluu puolueettomia asiantuntijoita. Nämä asiantuntijat toimivat yhteistyössä UEFan kanssa. Kiitos tämän järjestelmän. Meillä on seurantajärjestelmä, joka on puolueeton ja Siten pystymme tarkkailemaan normien ja säännösten noudattamista. Kaikki seurat saavat siis saman kohtelun, ja se on meille erittäin tärkeä tekijä. Siirrymme seuraavaan esille nousseeseen kysymykseen, joka koskee tilannetta yhdistyneessä kuningaskunnassa. Mikä olisi paras toimintamalli seuralle. Mielestäni ei ole mitään mallia, joka olisi yksinomaan hyvä kaikille. Tilastojen mukaan olemme huomanneet, että Euroopassa 50 prosenttia seuroista ovat öö, öö, toimivat järjestöpohjalta ja 50 prosenttia seuroista toimitaan liikeyrityksen mallilla. Lisäksi on siis järjestö, joka on tämä joukkue, joka toimii yhteistyössä osakeyhtiön kanssa. Tärkeintä on se, että nämä seurat toimivat läpinäkyvästi ja niitä johdetaan demokraattisesti. Tästä johtuen meillä on lisenssijärjestelmä, joka asettaa tietyn määrän kriteerejä, jotta tavoitteisiin päästään. Se, että noudattaa näitä normeja, sen ei pitäisi vähentää urheilullista kilpailukykyä, vaan otamme huomioon, että urheilullisesti näiden normien täytäntöön paneminen ö, auttaa seuraa. Missä tämä johtuu? Tämä johtuu siitä, että se takaa seurojen ö, kestävän ö, kehityksen ja kestävyyden seuran ö, kauden aikana. On olemassa esimerkkejä siitä, että seurat ovat tehneet konkurssin kesken kauden. Nämä normit siis takavat sen, että seura pystyy toimimaan koko kauden läpi. Seurat pystyvät siis osallistuvan koko kauden ajan kilpailuun. On tärkeää, että kaikki parhaat pelaajat pääsevät kentälle. Parhaat pelaajat yleensä pelaavat Euroopassa. On olemassa pelaajia, jotka saavat vuodessa 5 miljoonan euron palkat, mutta kenties ensi vuonna he saavat ainoastaan 3 miljoonaa euroa. Se ei tarkoita, että pelitaidot olisivat kuitenkaan huononeet. Emme usko, että laatu jalkapallossa Euroopassa tulee kärsimään. Kuten me nostimmekin jo esille, tällä hetkellä tilanne on se, että se koskee pieniä seuroja, alemman keskikastin seurojen seuroja. Ne eivät ole siis valmiita kilpailemaan ylemmän kastin joukkueiden kanssa. Nämä seurat, jotka ovat siis taulukon puolivälin alapuolella, ottavat riskejä velkantumisen kanssa, jotta pystyisivät kilpailemaan suurten seurojen kanssa. Urheilullisesti näin ei kuitenkaan tapahdu. Urheilussa ei ole kuin yksi voittaja joten nämä pienet seurat ottavat suuria ja liian suuria riskejä. Nyt puhutaan seuroista, joilla on vaihtelevasti tuloja, ja nämä, tämä vaihtelu voi olla suurikin. Ja seurat näistä tuloista huolimatta joutuu vastaamaan omista kuluista, jotka ovat joka vuosi samat. Ja kun urheilullinen tulos ei olekaan sellainen kuin halutaan, niin silloin tämä riski astuu peliin ja tulee tappioita. Joten haluamme, että on sellainen järjestelmä siten, että nämä seurat toimisivat järkevämmin. Olemme siis järjestelmässä, joka pohjimmiltaan pyrkii poistamaan tämän uhkapelin, joita nämä, jotka jota nämä seurat tekevät lyhyellä aikavälillä. Haluamme, että näiden seurojen toiminta olisi kestävällä pohjalla. Näin ollen tämä tarkoittaa sitä, että ero suurten ja pienten seurojen välillä tulee pienenemään, koska lisäksi olemme puhuneet su- suurista investoinneista, joita on tehty seuroihin, ja nämä investoinnit tapahtuvat lyhyellä aikavälillä siirtyvät pitkän aikavälin sijoitukseksi. Päätämme tämän keskustelun. Kiitämme herroja Traverso ja Gajar äh, läsnäolostaan, esityksestään. Ja toivomme tietysti, että kaikki tämä, mitä he ovat äh, suunnitelleet, äh, pystytään toteuttamaan. Te tarvitsette ihmisiä, jotka seuraavat teidän ehdotuksianne ja te tarvitsette tietysti tämän tarkkailuun toimijoita, riippumattoman henkilöstön. Kun ajattelen tuota von Kreuzmannia, joka otti esille tämän seikan, mitä tietoja otetaan perustaksi ja mitä rahoituksellisia seikkoja tarkastetaan ja verrataan, niin sen suhteen meillä on paljon työtä edessämme tai teillä on paljon työtä edessänne, mutta voitte olla varmoja, että kollegat täällä seuraavat tarkkana tilannetta ja toivomme teidän ja me, kai meidän ja pelaajien ja pienempien seurojen edun nimissä, että eh, nämä suunnitelmat toteutuvat ehkä ei ensi vuonna, mutta vähitellen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kiitos paljon teille ja siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Wir Punkt... Äh, Me siirrymme nyt kohtaan kuusi esityslistalla. Missä on edustaja Belet? Ah, siellähän hän on. Pyydän kaikkia siirtymään nyt seuraavaan kohtaan. Okei. Okay. So, wir kommen jetzt zum Punkt 6 der Esityslista kohta 6. julkisen palvelun yleisöradiotoiminta digitaalikaudella 2000 järjestelmän tulevaisuus. Iivo, sinulla on puheenvuoro. Thanks very much, uh, Kiitoksia oikein kovasti puheenjohtaja. Aion esittää lyhyen alustuksen en aio toistaa sitä, mitä sanoin aikaisemmassa näkemysten vaihdossa, eh, koska haluan jättää paljon aikaa keskustelulle. Aivan ensiksikin haluaisin mainita sen, että meillä on ollut paljon yhteyksiä viime viikkoina monen eh, sidosryhmän kanssa. Eh, kokonaislista löytyy tuolta papereista, joten nämä kaikki tulevat siinä listalla esiin. Ja toiseksi mainitsisin vielä sen, että meillä oli jo aikainen hedelmällinen yhteys kaikkien poliittisen ryhmien varjoesittelijöihin. Se on erittäin tärkeää, että me saamme mahdollisimman paljon panoksia poliittisilta ryhmiltä, jotka ovat täällä, jotta saamme hyvin laajan tuen ja perustan tälle mietinnölle. Toivottavasti pääsemme jatkamaan aivan yhtä rakentavasti. Minulla on tässä pari seikkaa, jotka ottaisin nyt esiin. Aivan ensiksi haluaisin mai- muistuttaa eh, soveltamisalasta tässä mietinnössä, mitä tässä tämä otsikko sisältää. Eh, on tärkeää painottaa vielä, että kyse on kaksi eh, kaksoisjärjestelmän tulevaisuudesta, julkinen ja kaupallinen ulottuvuus. Tämä on yksi ainutlaatuista Euroopassa tämä kaksoisjärjestelmä, jotta haluamme suosia. Me kannatamme oikeata tasapainoa julkisen ja yksityisen välillä. Haluaisin mainita ja muistuttaa teitä vielä näistä suosituksista päätöslauselmassa. Ne hyväksyttiin jo Eurooppa-neuvostossa – Tämä on Euroopan neuvostossa ja tämä on hyvin tärkeä pohja tälle työlle. Kaikki sidosryhmät ovat sopineet selkeistä suuntaviivoista, jotka liittyvät julkisten, julkisen palvelun TV-toimintaan tulevina vuosina. Ja nämä suuntaviivat sisältävät riippumattomuuden yleisradiotoiminnassa. Ja tämä liittyy myös pitkänä aikavälin rahoitukseen julkisessa yleisradiotoiminnassa. Se helpottaa myös rahoitusta ja suunnittelua. Ja näitä suosituksia on siis antanut Euroopan neuvosto. Tässä mietinnössä tavoitteena ei ole puuttua kansallisiin toimivaltuuksiin. Me olemme hyvin tietoisia Amsterdamin pöytäkirjasta, jossa painotetaan läheisyysperiaatetta ja sitä, että ennen kaikkea tämä on jäsenvaltioiden toimivaltuusaluetta. Me emme halua puuttua kyseenalaistaa tätä perusperiaatetta. Siitä huolimatta minun mielestäni Euroopan unioni Euroopan unionin ei tarvitse puuttua ainoastaan ylikompensaatiotapauksissa. Minun mielestäni parlamenttina meidän pitäisi miettiä myös sellaisia tilanteita, joissa on rahoituspuutteita, toimituksellinen riippumattomuus esimerkiksi on vaarassa. Meidän tehtävämme on painottaa näitä kysymyksiä ja keskittyä ongelmiin, jotka ovat olemassa eri Euroopan unionin jäsenvaltioissa – Totta kai meillä edessämme nyt on, tämä tulee jo tähän otsikkoon mukaan, kyse on hyvin hajanaisesta digitaalisesta mediamarkkinasta. Siinä on paljon uusia tekijöitä. Me tiedämme, että on paljon isoja tekijöitä. Puhumme eh, perinteisistä eh, TV-yhtiöistä, internetpalvelun tarjoajista, hakukoneista, kansalaispalveluista ja meillä on aivan kokonainen uusi maailma ja se kehittyy joka päivä eteenpäin. Se tietenkin eh, on haasteena perinteiselle mm, viestintäkentälle, myös kirjoitetulle viestinnälle. Tämä on siis uusi ympäristö, jossa on paljon tekijöitä, jotka ovat jo kadonneet ja katoamassa. Ja tämä onkin toinen seikka, jonka haluaisin ottaa esiin. Voisin sanoa, että tämä johtaa kasvavaan antagonismiin. Toisaalta on julkisen palvelun viestintä internetissä ja sitten toisaalta sanomalehtien ja aikakauslehtien kustantajat ovat toisella puolella. Nämä ovat siis kansallisia Eh, eurooppalaisia mediaosapuolia. Me haluamme tasapainoisen mallin, jossa on, ovat eh, toisella puolella yksityiset ja toisaalta taas eh, julkisen palvelun osapuolet ja sitten toisaalta sellaiset lehdet, sanomalehdet, aikakauslehdet, jotka haluavat kehittää viestintämalleja internetissä. Me kaikki tiedämme, eh, minun ei tarvitse tässä viitata viime vuoden komission tiedonantoon ajatellen valtion tukia. Se on erittäin tärkeä tässä keskustelussa. Me tiedämme, että kun julkisen palvelun eh, TV-yhtiöt haluavat kehittää uusia ulottuvuuksia digitaalisessa muodossa, eh, se pitää tunnistaa, pitää arvioida tämä hyvin tarkasti. Me tiedämme tämän jo viime vuodelta, eikä meidän tarkoituksemme, esittelijän tarkoitus ei tässä, eikä tässä valiokunnassa ole tarkoitus yrittää uudistaa tai avata tuota keskustelua, joka käytiin tuosta tiedonannosta, joka hyväksyttiin jo viime vuonna. Tämähän ei ole tämän kyseisen mietinnön tavoitteena. Nyt muutama ehdotus ajatellen tulevaisuutta. Sanoisin aivan ensiksi, että yhden koon lähestymistapa ratkaisuja ajatellen sitä ei voida toteuttaa, koska tilanteet Saksassa tai yhdistyneessä kuningaskunnassa, Belgiassa, ne ovat aivan erilaisia tilanteita. Slovakiassa, Romaniassa, Kreikassa, kaikki tilanteet ovat erilaisia. Meillä täytyy olla omat ratkaisunsa eri tilanteisiin. Ja sitten konkreettisesti minä en aio tässä lukea ääneen, mitä olemme valmistelleet, mutta me jaoimme jo työasiakirjan ajatellen päätöslauselmaa kaikille jäsenille sähköisesti ja myös paperilla täällä salissa. Viittaisin pariin kolmeen seikkaan tässä päätöslauselman luonnoksessa, jonka valmistelimme. Ja tietenkin me keskustelemme tästä vielä tulevina viikkoina aivan ensinnä ottaisin esiin kahdeksan ja yhdeksän kohdat. Siellä muistutamme Euroopan unionin jäsenvaltioita näistä sitoumuksista, joita ne ovat tehneet ajatellen eurooppalaisia standardeja. Ja viittaan kaikkiin näihin suosituksiin ja suuntaviivoihin, joista ovat sopineet kaikki EUn jäsenvaltiot Euroopan neuvostossa jo. Parlamentti, parlamentin täytyy kehottaa jäsenvaltioita täytäntöönpanemaan näitä käytännössä myös. Ja sitten toinen seikka tässä asiassa, me pyydämme mikäli tämä teille sopii, koska tämähän on vasta luonnos ja ehdotus. Me ehdotamme, että pyydetään jäsenvaltioita, komissiota antamaan selkeä mandaatti audiovisuaaliselle eh, seurantakeskukselle, eh, jotta se voisi seurata jäsenvaltioita, eh, että nämä standardit täytäntöön pannaan myös. Tämä on siis yksi tekijä tässä päätöslauselman luonnoksessa. Ja sitten toinen, yritän tässä priorisoida, enkä käy läpi kaikkea, joka on tänne kirjoitettu, mutta toinen seikka, jonka halusin esittää tässä keskustelun aiheeksi. Minä haluan rohkaista kaikkia sidosryhmiä digitaalisessa ympäristössä, että tehdään tiivistä yhteistyötä. Tästä on jo useita esimerkkejä yhteistyömallit ovat jo olemassa. BBC on tästä esimerkki. Siellä on paljonkin audiovisuaalisen materiaalin vaihtoa. Mm, esimerkiksi lehdistön ja TV-yhtiöiden kesken. Tämä on mielestämme hyvä tie eteenpäin ja ehdottaisimme, että komissio ryhtyy aloitteeseen, jotta tuotaisiin yhteen viestinnän eri osapuolet, jotta haettaisiin uusia viestintämalleja niin, että saadaan vaihdettua audiovisuaalista materiaalia. Eikä käytetä ainoastaan EUn sisäisiä malleja, vaan myöskin sellaisia malleja, jotka joita on käytössä Euroopan unionin ulkopuolella. Ja sitten yhteenvetona, minä yritän puhua tässä lyhyesti, minun mielestäni on olennaista, että yritämme välttää tulevaisuudessa yhteiskuntana, parlamenttina, voimme tässä auttaa siinä, että vältämme vältämme tässä digitaalisen kuilun niiden välillä, jotka pääsevät kaikkeen tietoon käsiksi internetin kautta. Ja sitten taas toisaalla ovat ne kansalaiset, joilla ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta päästä internetin kautta tietoon. Eli on sellaiset, joilla on jo, ja sellaiset, joilla ei ole. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta vältämme tällaisen digitaalisen kuilun. Eli mahdollisimman helppo pääsy kaikille kansalaisille internetin. Se on olennaista. Ja tässä lainaisin tämän valiokunnan puheenjohtajaa. Kaksoisjärjestelmä ei ole koskaan ollut staattinen järjestelmä, vaan aina sellainen, joka kehittyy koko ajan. Niinpä me olemme tässä suhteessa myös erittäin vastuullinen valiokunta. Kiitos. Paljon kiitoksia herra Pelet esittelystä ja sitten käymme keskusteluun. Ja Kökhope aloittaa ja seuraava on Lökkekaard. Olkaa hyvä, Kökhope. President, thank you very much. I'm a little... Kiitos paljon. Olen hieman pettynyt, että puheenjohtaja joutui lähtemään hetkellisesti. On mielenkiintoista, että kollegani viittasi Iso-Britanniaan ja Eurooppaan erillisenä tekijöinä. Tulisi katsoa kenties Eurovision laulakilpailun, niin ymmärtää kokonaistilanteen. Huomattiin, että Iso-Britannia ja muu Eurooppa olivat hieman erillään. Haluaisin puhua tästä aiheesta ja onnetta, onnitella kollegani siitä, että tämä on erilainen dokumentti. Olen sen aikakauden kasvattiin, jolloin mainostelevisio joutui taistelemaan tiensä aalloille. Mm, olen edelleenkin sellaisen verkoston puheenjohtaja, joka vastaa sairaaloiden radiotoiminnasta Koillis-Englannissa. Ja Muistan aikakauden, jolloin oli niin kutsutut merirosvo-laivat, jotka jul... lähettivät aalloille omaa sisältään. Nuoriso joutuisi tukeutumaan tällaiseen palveluun, sillä julkisen palvelun tarjoama radio oli sellainen, että se oli tylsä. Se oli ikään kuin se, että joutuisi syömään pahaa ruokaa, se ei miellyttävää. Mielestäni julkiset radiot ovat tärkeitä, mikäli he tarjoavat jotain, joka on hyvää, joka on nautinnollista. Se, mitä kollegani puhui yhden koon periaatteesta, on totta, että se ei ole mahdollista. Tulemme eri lähtökohdista. Joissain maissa kaupallinen järjestelmä on kehittynyt, joissain ei niinkään. Joten kaupallisten radiotoimijoiden kaupalliset paineet ja taloudelliset paineet ovat suuria, kilpailu on merkittävää ja rahoitus on tullut mainosten kautta. Lisäksi on huomattu julkisia radiotoimijoita, jotka ovat menneet sellaisille kentille, joissa ne eivät kenties pysty pelaamaan esimerkiksi ryhtyneet sellaisiin toimiin siis, jotka kaupalliset kanavat pystyisivät hoitamaan mutta ne ovat ryhtyneet siihen toimiin, sillä heillä on oltava status, että he pystyvät hallinnoimaan ö, tiettyjä tekijöitä. Mielestäni meidän tulisi olla ö, varovaisia tällaisten kehitysten kanssa. Ö, on olemassa, arvon puhemies, eroja ö, kaupallisten ja julkisten ö, radiotoimijoiden kanssa, ja näistä eroista pitäisi olla hyvin tarkkavainen. Haluaisin puhua Mm, markkinoille tulosta ja siitä, että monet kaupalliset kanavat kokevat, että heillä on ongelmia johtuen julkisista kanavista. Me, meidän tulisi siis hidastaa kaupallisten kanavien markkinoille tuloa, sillä jo olen huolissani siitä kiireestä, jolla ainakin Isossa-Britanniassa – liittyy digitaaliseen radioon ja siihen, kuinka ei-digitaalinen radio tullaan siirtymään pois käytöstä. En muista Unkarin tilannetta vuonna 1956, muistan Prahan kevään 67. Vapaa radiolähettäminen oli ainoa tapa, jolla saatiin tietää näistä karmeista asioista, joita tapahtui silloin digitaalinen radiotoiminta on sellainen, että se tulee rajoittamaan ihmisten mahdollisuuden olla kosketuksissa maailman kanssa. Ja toivon, että emme anna teknisten tekijöiden ohittaa ö, perustavanlaatuisia vapauksia. Vapaa radio on, oli 60-luvulla liike, jota kannatin ja kannatan sitä arvojohtajaa yhä enemmän nykyään. Haluaisin myös nostaa esille muita median aloja. On tärkeää, kun puhutaan internetkysymyksistä ja sen sääntelystä. Uskon, että tähän, tämän kanssa tulee olla varvainen ja katsoa, ettei internet kuulu ainoastaan maantieteellisiin, riippuu maantieteellisistä tekijöistä tai sellaisille, joilla on hyvä tilanne taloudellisesti. Haluan, että ihmisillä on vapaa pääsy laajakaista yhteyksiin ja kansallisten hallitusten tulee tukea tätä. Yorkshiressa on Iso-Britanniassa valtava ohjelma, jotta maaseutualueet saisivat myös käyttöönsä laajakaista yhteydet ja tätä tuetaan nyt hallitusten toimesta. Toivon, että tätä jatketaan. Tiedän, että kyse sanoo avaavat kommentit, joten en tule jatkemaan tätä, mutta haluan kannattaa ja alleviivata niitä tekijöitä, joita nostetaan esille tässä raportissa. Ja haluan, että meillä on erittäin paljon järjestelmiä ja niiden tulisi antaa kaikkien toimia. Emme halua, että näitä välttämättä kehitetään pakosta. Haluan, että julkisen toiminnan, toiminta seurataan siten, että se ei tee sitä, mitä kaapallinenkin pystyisi tekemään. Kiitos. Kiitoksia kollega Kökhoupille ja tämä puheenjohtaja jo taustansakin puolesta puhuu mielellään EUsta ja Suomesta, aivan kuten McLaakin puhuu EUsta ja Iso-Britanniasta ja tiedän puheenjohtaja Doris Pakin huumorintajuiseksi ihmiseksi, niin tämä menee varmaan siihen moninaisuudessaan yhtenäinen piikkiin. Kiitoksia tästä puheenvuorosta ja sitten herra Rokkegaard. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin onnitella herra Beletia erittäin hyvästä luonnoksesta. Se on tasapainoinen. Nämä johtopäätökset noudattelivat omaa mietintöä, mietintöäni, joten olen iloissani siitä, että me olemme samaa mieltä peruskysymyksistä. Pari kysymystä vain tai selvennystä pyytäisin, jos sopii. Ne liittyvät kohtaan yhdeksän. Otitte sen esiin tärkeänä kohtana. Olen aivan samaa mieltä. Minulla oli viime kerralla Strasbourgissa mahdollisuus käydä audiovisuaalisessa seurantakeskuksessa. Tapasin siellä ihmisiä, ehkä tiedätte, että jotkut ehdotukset omassa mietinnössäni liittyivät heidän rooliinsa. Niinpä kysyisin tässä siitä, että kun annetaan tälle seurantakeskukselle mandaatille siis seurantakeskukselle mandaatti seurata sitä, miten jäsenvaltio täytäntöönpanevat Miten aiotte tätä tai olette tätä miettinyt? Voisiko seurantakeskukselle antaa muitakin tehtäviä, jotka liittyvät julkisen sektorin toiminnan seuraamiseen? Viittaan tähän siihen, mitä jo aikaisemmin sanottiin noudattavatko valtiolliset TV-yhtiöt todellakin niitä, sitä tasoa, joka niiltä vaaditaan. Ja sitten puhuitte siitä, että eri sidosryhmät, miten ne toimivat yhteen, yhteen ja pelaavat yhteen. Tässä selvennys yhteistyöstä. Minkälaisia aikomuksia teillä on, kun haluatte painottaa mistä tässä tarkalleen ottaen on kyse tässä asiassa? Paljon kiitoksia sitten Rouva Kammerevert ja Sorten Biski. Olkaa hyvä. Ja, Dank, Herr Kiitos herra puheenjohtaja, kiitos Iivo Pelletille. Uskon, että asiakirja, jonka tänään esittelet, on hyvä perusta jatkokeskustelullemme. Siinä on useita asioita mukana, joista olemme eri tasoilla jo keskustelleet Minulla on parissa kohdassa pientä ongelmaa tästä audiovisuaalisesta tarkkailukeskuksesta. Eh, meidän, me voimme sanoa, että meidän täytyy kat- valvoa jäsenvaltioita tarkemmin sen suhteen, noudattavatko ne eh, velvoitteitaan riippumattoman eh, yleisradiotoiminnan mahdollisuuksista. Me Euroopan parlamentissa ja Euroopassa voimme kuitenkin heikosti antaa tällaisen tarkkailukeskuksen valvonnaksi, eh, tehtäväksi valvoa, noudatetaanko Euroopan neuvoston ehm, vaatimuksia tässä asiassa. Ja tässä eh, näyttää siltä, että sekoitetaan asioita ja meidän täytyy miettiä sitä, miten tuollaisen tarkkailukeskuksen tehtävien tulee käytännössä näyttää ja meidän, me varmasti haluamme välttää sen, että jossain muodossa syntyy eurooppalainen ähm, keskus, joka alkaa valvoa sisältöjä ja katsoa, noudattavatko ähm, jäsenvaltioissa, noudatetaanko jäsenvaltioissa yleisradion ähm, vaatimuksia. Ja meidän, meidän ei tule antaa toimivaltuuksia sellaiseen paikkaan, missä, missä, mihin ne eivät kuulu, vaan nämä, toim, tämä toimivaltuus kuuluu jäsenvaltioille. Muutamissa maissa on ö, ylikompensaatio-ongelmia yli, yleisradiotoiminnoissa ja toisissa maissa puutteellista kompensaatiota, eli liian vähän rahoitusta. Ranskassa muun muassa tulevaisuudessa ei tule ollenkaan olemaan rahoitusta yleisradioille varat, jotka, jotka nyt rahoitetaan veroista, niin ne siellä on, ne korvataan mainostuloilla ja verot, verothan lyödään lukkoon aina parlamenteissa vuosittain ja tässä saattaa syntyä epävarmuutta ja poliittiset enemmistöt vaikuttavat vero, verorahoitukseen määrään ja Euroopan tasolla pitäisi kenties tutkia, onko asia laita oikea tässä suhteessa jos jäsenvaltioille sanotaan, että niiden tulee järkevästi ja kunnolla rahoittaa yleisradioyhtiöitään, jotta ne voivat hoitaa tehtäviä, niin samalla emme EU-komissio ei voi tulla subventointivaatimuksilla ja selittämään, että noin rahoitus ei saa toimia, koska tässä ajaudutaan vaaraan, että tukioikeus eh, joutuu ristiriitaan, kuten viime vuoden eh, tiedonannossa kävi selville. Me tässä siis ajaudutaan vaaraan, että yksityiset kilpailijat eh, valittavat ja sanovat, että tässä julkista tukea annetaan väärin perustein. Kirkhopille haluaisin todeta seuraavaa. Se, mitä hän sanoi ei minusta ollut täysin oikein. Jäsenvaltioiden tehtävä on lyödä lukkoon yleisradion tehtävät. Se on Amsterdamin pöytäkirjassa näin. Ja Saksassa ainakin yleisradion tehtäviin kuuluu, ja varmaan muissakin jäsenvaltioissa ei kuulu se, että ne hoitavat asioita, joita yksityiset e-, eivät hoida, vaan yleisradioiden tehtäväkenttä on paljon laajempi, sillä on tehtävä ja yleisradiotehtävät voivat, eivätkä voi eivätkä saa olla vain aukkojen täyttäjiä, vaan tämä tuli Ivo Belletin paperissa selvästi esille. Niillä on tärkeä yhteiskunnallinen rooli tiedotuksen takaamisessa maissa ja myöskin mielipiteen moninaisuuden takaamisessa eivätkä ne ole mitään aukkojen täyttäjiä. Ja tässä tarvitaan yleisradioyhtiöiden, julkisten yhtiöiden ja yksityisten kanssa tasapainoa. Ja on olemassa hyviä esimerkkejä. Saksassa me koemme yleisradioyhtiön ARDn ja yksityisen TV-yhtiön ProSiebenin yhteistyö ja tuloksena oli Leena, joka voitti Euroviisut. Eli nähdään, että tämä yhteistoiminta voi toimia menestyksekkäästi ja myöskin eh, lehtiyhtiöissä ja, televisio- eh, ja yleisradioilla on yhteistyötä. Eli tässä tarvitaan enemmän mielikuvitusta ennen kaikkea lehtikustantajien eh, keskuudessa. Niiden ei tule kätkeä kynttilää vakaan alle ja pitää olla etulinjassa tässä asiassa ja tarjota kilpailua yleisradiolle ja näin kilpailu ei ole yksityisten ja yleisradion välillä niin, niin suurta kuin, kuin aina väitetään. Tässä on mahdollista päästä yhteistyöhön ja jär, on järkevää sanoa, että me Euroopassa otamme aloitteen tässä asiassa käsimme ja yritämme tasoittaa ja saada aikaan eh, järkevää yhteistyötä koska tämä ala on tärkeä demokratialle. Kiitos. Kiitoksia. Sitten varapuheenjohtaja Piski, olkaa hyvä. Ja ihmehty. Minäkin haluan kiittää edustaja Bellettiä. Tämä oli erittäin ähm, kiinnostava asiakirja ja olisi hienoa, jos tätä ei hoidettaisi nopeasti tätä asiakirjaa, vaan tämä, tämä paperi nähtäisiin työdokumenttina, jota voitaisiin vielä tutkailla, koska kehitys audiovisuaalisessa mediakentässä on niin nopeaa, että syntyy uusia tilanteita. Haluan tässä selventää tätä yhden esimerkin valossa sen suhteen, ettemme halua mitään kuilua syntyvän niin hyviä kuin niin hyvin kuin digitaalimedia pystyy tasoittamaan, niin silti on olemassa viestinnällinen kuilu väestön keskuudessa. Minä asun alueella, jossa ei enää analogi TV toimi, vaan on korkeita antin, tarvitaan korkeita antinneja, jos sitä halutaan siitä haluan, halutaan pitää kiinni. Ja nyt meillä on TV-laite, joka, joka tarjoaa jopa erityislaitteen 3000 ohjelmaa. Tämä on mieletön loikkaus tarjonnassa ja tämä on kuitenkin tämä seutu, missä asun. Monilla ihmisillä on vaikeuksia jo, jo käyttää tai tämän analogisen kanssa toimia, koska kaikki uudet uudet eh, laitteet maksavat liikaa heille. Ja näin ollen riippuu käytettävissä olevista varoista, mitä on saatavilla. Jos on 3000 eh, ohjelman televisioma varaa ostaa, jolla pääsee myös tietokoneen kautta internettiin, mutta se maksaa 3500 euroa. Näin paljon rahaa väestöllä ei ole käytössä, että kaikki voivat sen tuosta vain maksaa, vaan edelleenkin on niin, että ostetaan edelleen paljon ähm, laitteita, joissa ei tarvita lisää äh, tai lisämaksuja kaapeli, kaapeliverkkoyhtiöille. Tämä on ainakin suurimmalla osalla väestöstä äh, tilanne Saksassa ja siitä syystä yksityis televisioilla on, on hyvä menestys niiden keskuudessa, jotka eivät halua investoida niin paljon television, koska se eh, näennäisesti ei maksa mitään, sillä sen toimintahan kustannetaan mainoksin. Eh, tasa-arvoisuuden aikaansaaminen on tärkeää ja se meidän tulee paksulla alleviivata, mutta meidän täytyy olla tietoisia myös siitä, että on suuria eroja eikä niitä pystytä yön, yhdessä yössä poistamaan. Tämän osoittavat kaikki empiiriset eh, tutkimukset. Sitten toinen seikka, jonka haluan tässä tuoda esille, on valvonta. Valvonnan suhteen minulla on vaikeuksia. En oikein pystynyt tätä seuraamaan. Mit, kuka tässä haluaa päättää siitä, mitä arvioita tehdään? Sen sijaan, että luotaisiin valvonta, kysymyshän ei ole sensuurista, niin haluaisin ehdottaa eurooppalaista tutkimuslaitosta, jossa tehokkain menetelmin suoritetaan laatuanalyysiä siitä, pidetäänkö kriteereistä kiinni. Ehkä se olisi enemmänkin tutkimuskysymys kuin valvonta, sisältöjen valvontakysymys. En sitä tuossa niin ymmärtänyt, että kysymys olisi sensuurista tutkimuslaitos, joka koordinoi ja antaa asianmukaista tietoa, on minusta välttämätön asia tiettyjen kehitysten seuraamiseksi. Ja sitten viimeinen seikkaani on kysymys. Digitalisoinnin kautta voitaisiin ottaa käyttöön kansalaisradio tai alueellisia radioita. Ja haluaisin tästä tietää mielipiteenne voitaisiinko se ottaa mukaan tähän asiaan. Saksassa olisi tämä yksinkertaista toteuttaa. Yksityissektorilla on, on ähm, tarjoajia, muun muassa kuntia, mutta niiden osuus vähenee ja minusta se on dra- dramaattista, koska on vahinko, että vain suurilla kaupungilla on paikallisradioita, mutta pienillä ei ja ää, ähm, paikkakunnat, joilla on vähän asukkaita, niin niillä voidaan elää vain mainonnasta ja kaupungissa on vaikea saada mainontaa, suhteellisen vaikeaa saada mainontaa ja se on melko vähän tuottoista. Ja näin ollen voitaisiin kenties tutkia, että voitaisiinko digitaalisen teknologian käyttöönotossa yhdistää myös kunnalliset televisiot ja televisiot. Varapuheenjohtaja Piski, sitten vielä Rova Hannibal, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos, herra puheenjohtaja. En ole ollenkaan varma, onko järjestelmä enää kaksitahoinen. Uskon, että on enemmän kuin kaksi tekijää tässä pelissä. Puhuttiin yleisradiojärjestelmästä ja on puhuttu myös kaupallisista tekijöistä, mutta emme ole puhuneet internetistä laisenkaan. Internet, internetissä on erittäin paljon radiolähetyksiä virtuaalisesti ja se muokkaa sitä, kuinka tietoa toimitetaan enem, eteenpäin yksi syy siihen, että mainostulot ovat vähenemässä, on se, että ihmiset ovat yhä enemmän verkossa ja mainonta siirtyy internettiin. Googlessa on erittäin paljon mainoksia, sellaisia mainoksia, jotka olisivat aiemmin olleet televisiossa, mutta ovat nyt siirtyneet verkkoon. Se, jotta pystymme käymään tästä totuudenmukaista keskustelua tulee ottaa, ottanut internet huomioon. Laajakaistat tulevat kehittymään ja ihmiset tulevat saamaan uutisia useilla eri tavoilla. Meidän tulee olla niistä tietoisia ja meidän tulee olla kehityksestä tietoisia. Olen sama, muistan sen, kun Isossa-Britanniassa oli neljä kanavaa ja kaikki katsovat näitä samoja kanavia. Se oli yhteen sitova tekijä, sillä seuraavan päivän kun meni töihin, puhuttiin näistä edellispäivän ohjelmista ja näin ei yksinkertaisesti enää ole. Kenttä on sirpaleisempi. Ne mediat, joita seuraamme, niin ovat erilaisia. On, herra, herra Piski puhui näistä kanavista. En ymmärrä, miten joku haluaisi 250 kanavaa, miten joku pystyisi käsittelemään tällaista. Valikoima on kasvanut räjähdysmäisesti ja meidän tulisi päästä tämän asian kanssa sinuiksi. Se, miten näemme yleisradiotoiminnan, kuuluu tähän ja uskon, että on oltava jonkinnäköinen tapa kommunikoida ja ymmärtää sitä, mitä tapahtuu. Se tulisi nähdä siis suuremmassa kontekstissa ja ymmärtää, miten lähetykset ovat muuttuneet ja miten toiminta on siirtynyt verkkoon yhä enemmän. Tässä raportissa puhutaan kirjaillisista muodoista, jotka ovat Eli siis TV-lähetyksiä on yhä enemmän internetissä ja ihmiset saavat yhä enemmän tietoa. Ja me mielestäni, kun puhutaan yleisradiotoiminnasta, niin me toki tarvitsemme tämän tyyppistä, tyyppisiä palveluja. Me tarvitsemme puolueettomia tietoja, mutta se on istutettava laajempaan mittakaavaan. Ja mielestäni tässä keskustelussa tulisi ottaa huomioon media median omistajuussuhteet. Euroopassa on olemassa useita suuria medioita, suuria, paljon erittäin suuria mediataloja, ja jossa valta on hyvin harvojen käsissä, ja mielestäni se ei edistä demokratiaa. Minulla on suuret epäilykseni seurantaa ja valvontajärjestelmän kanssa, jotta tästä asiasta voisin olla ollenkaan vakuuttunut, niin minun tulisi saada selville, kuinka tämä toimisi. En pidä ajatuksesta, että tämä valvontajärjestelmä olisi olemassa. En usko, että EU-tasolla voidaan pakottaa, asettaa tällaisia vaatimuksia kaikille ö, jäsenvaltioille. Tämmöinen Big Brother-järjestelmä olisi varmastikin suuri epäonnistuminen. En usko, että tekisi ollenkaan hyvää kenellekään. Uskon, että tässä raportissa on paljon asioita, joista tulisi keskustella. Ja haluan onnitella Rebelettiä. Tämä oli erittäin hyvä pohja uusi, tuleville, tuleville keskusteluille. Kiitoksia. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Tästä kollega Piskin puheenvuorosta johtui vielä mieleen sellainen asia, että on eri lupamaksujärjestelmiä, eli on monia tapoja rahoittaa tämä kansallinen yleisradiotoiminta. Ja sitä Suomessa yritettiin tällä vaalikaudella. Meillä oli TV-lupajärjestelmä, mutta kun hyvin monet ihmiset eivät maksa sitä, niin mietittiin budjettirahoitusta, mediamaksua. Ja nyt kävi niin, että se lykkääntyi seuraavalle vaalikaudelle, kun ei oikein tiedetty, mitä sen kanssa tehdään. Ja tämä on varmaan yksi tekijä, jota joudutaan pohtiin kansallisesti, miten tämä menee. Mutta kiitos tästä keskustelusta. Sitten annan vielä Ivo Pelletille puheenvuoron hieman vastata kysymyksiä ja vetää yhteen. Ole hyvä. Uh, thanks very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä oli erittäin hyödyllisiä ehdotuksia. Minä puhun mahdollisimman nopeasti, lyhyesti tässä ja vastaan hollanniksi. Osittain. Ensinnäkin kohdasta yhdeksän ja ehdotuksesta, että pyydettäisiin komissiota antamaan mandaatti. Ai niin, minun pidikin puhua hollantia. Anteeksi. Voorstel om Eh, Tämä ehdotus eh, eurooppalaisesta audiovisuaalisen eh, tarkkailukeskuksen tehtävistä ja sen, siitä, että se tutkisi tilannetta jäsenvaltioissa, valvoisi sitä. Tässä ei tietenkään ole kysymys mistään isonveljen luomisesta tai, tai valvonnan, valvontaviranomaisen luomisesta – Ehkä mm, edustaja Biski ymmärsi tämän parhaiten, että ta, koska hän puhui tutkimustehtävästä tässä yhteydessä ja me olemme käyneet tuossa, tuossa toim, virastossa ja siellä on hyvin arvokasta tutkimusta tehty. Se on tavallaan verkosto kaikista kansallisista tutkimuslaitoksista ja Euroopan komissio on osa osa, osallistuu tämän, tämän keskuksen valvontaan. Euroopan unioni on osakkaana tässä, tässä laitoksessa. Ja varmaankin on mahdollisuus luoda silta meidän tehtävien hoidon kanssa Euroopan unionissa ja, ja tuon laitoksen kanssa. Mehän teemme jo yhteistyötä heidän kanssaan ja näin Eh, ehdotus siitä, miten se järjestetään tulevaisuudessa. Tämä, tässä on nyt vain kysymys ehdotuksista, ei, ei mistään eh, elämän ja kuoleman kysymyksistä. Täällä on monenlaisia ehdotuksia tehty ja olen hyvin avoin kaikille ehdotuksille. Ja sitten vielä seuraava asia. Yksi oleellisista lähtökohdista tälle, tälle kertomukselle on, on, paperille on se, että ja rova Pakkin on tähän ottanut kantaa vaikea tilanne, jossa monet yleisradioyhtiöt ovat. en maininneet tässä yhtään niistä tiedetään, tässä tiedetään, mistä on aloitettava, mutta ei tiedetä, mihin, mihin tämä, tässä, tämä päättyy. Belgia, oma maani esimerkiksi, se pitäisi mainita, Unkari pitäisi, Italia ja niin edelleen, eikä tässä pitäisi kaikki ehkä mainita. Ja näin ollen toivon, että valiokunta tukee minua minua, ettei tässä nyt yksittäisiä maita mitenkään panna syytettyjen listalle ja täysistunnossa puida niiden tilannetta, koska se olisi, se olisi umpikuva ja me haluamme rakenteellisia ratkaisuja. Yhteiskunnat ovat erilaisia ja edessä maissa voidaan sanoa, että niissä on ylikompensaatiota yleisradiolle ja toisissa maissa julkinen yleisradio on, on alirahoitettu ja ne ovat olemassaolo, niiden olemassaolo on uhattuna, eli tässä on nämä molemmat tapaukset on huomioitava. Edustaja Evert, aivan oikein mainitsitte, että toisaalta on kilpailulainsäädäntö liittyen liian suureen tukeen ja sitten valitetaan Euroopan komissioon ja erät jäsenvaltiot taas rahoittavat julkisia yleisradioita liian vähän. Eli tähän ongelmaan tulisi löytää ratkaisu. Mainitsen tässä muutamia kysymyksiä. Edustaja Biski puhui tietyistä vaaroista ja mahdollisuuksista, mitä digitaalinen radiotoiminta tuo ja 3000 kanavaa, jotka voi tietokoneisiin saada ja, tai iPodeihin. Ja ja kysymys onkin nyt siitä, ei enää olla missään dualisessa järjestelmässä, vaan me olemme mu- moninaisessa järjestelmässä, monikanava järjestelmässä. E, ja se on oleellista, herra Biski, että me pyrimme tämän digitaalisen kuilun kansas, kansoissa välttämään, tai ainakin sen, että se, se railo vielä laajenee niin, että jokainen, jo riippumatta sosiaalisesta taustastaan, saa optimaaliset mahdollisuudet mahdollisimman halvalla saada pääsyn medioihin. Sitten vielä yksi asia, ähm, ähm, medioiden omistajuus, se on hyvin tärkeä seikka äh, duaalijärjestelmän tulevaisuuden suhteen. Kohdassa 12 minä totean äh, eksplisiittisesti läpinäkyvyyttä omistajuussuhteisiin. Tätä voitaisiin ehkä vielä laajentaa Ehkä tämmöinen crossover-omistajuus ottaa myöskin esille ja kysyä, onko se terve tilanne vai ei. Olen täysin avoin teidän, teidän ideoillenne. Sitten viitattiin äh, Googleen, että Googlein painostus äh, mainosmarkkinoihin, mikä johtaa siihen, että lehdet kärsivät, internetin kustannuksella. Tässä on valtava paino, pain, valtavat paineet hakukoneiden kautta, jotka ovat va- saaneet hurjat osuudet internetin mainostuloista ja se se täytyy ottaa huomioon ja kom- vaatia komissiota ryhtymään toimiin tämän tilanteen suhteen. Ja se on tietysti eri asia, miten käytännössä sitten toimitaan, mutta se on oleellinen osa tätä keskustelua. Ja edustaja Biski, haluan vielä toistaa sen, että olisi hyvä, jos kaikki tunnustaisimme sen, ettei tämä ole mietintö, joka pätee tulevaisuudessa lopullisesti koska jatkuvasti on muutoksia. Oikeastaan tässä, tämä keskustelu pitäisi vuosittain käydä koska, ja katsoa, mitä toimenpiteitä on, on tällä saralla tehtävä koska di- digitaalisiin markkinoihin täytyy sopeutua ja, ja tässä vaaditaan eurooppalaisia aloitteita. Puheenjohtaja, en ehkä vastannut tässä kaikkiin kysymyksiin, mutta olen todellakin valmis myös kahdenvälisiin keskusteluihin ja varjoesittelijöiden kanssa muista ryhmistä teen myöskin yhteistyötä jatkossakin. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä yhteenvedosta. Sitten myönnän vielä puheenvuoron komission edustajalle Jean-Eric de Cockbone. Olkaa hyvä, teillä on viimeinen puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio on myös tyytyväinen eh, herra Belletin luonnokseen Erittäin ajankohtainen eh, asiakirja ja tasapainoinen. Tässä vaiheessa me haluaisimme aivan alustavasti reagoida tähän luonnokseen ja aivan ensiksi kertoisin, että me olemme tyytyväisiä siihen, että tässä tunnustetaan komission suositusten äh, hyödyllisyys ajatellen valtion tukia. Meidän mielestämme valtion tukisäännöstön täytäntöönpano ei ole ristiriidassa kaksoisjärjestelmän kanssa, vaan se on oikeastaan edellytys kaksoisjärjestelmälle. Kaupalliset yhtiöt ovat hyvin vaikeassa tilanteessa, eikä ollut sääntöjä aikaisemmin siitä, että, että kilpailu olisi tasapuolista. Eli valtion tukisäännös on erittäin tärkeää ajatellen kaksoisjärjestelmää. Mutta voidaanko vielä puhua ja kaksoisjärjestelmästä? Se on erittäin hyvä kysymys, jonka Rohani Bol otti esille. Kun meillä on paljon erilaisia foorumeita, me voimme käyttää kaksoisjärjestelmää toisaalta, koska meillä on valtion rahoittama järjestelmä ja sitten toisaalta on kaupallisia aloitteita koko joukko. Ja kun me keskustelemme näistä asioista sidosryhmien kanssa, niin tähän mennessä me olemme aina käyneet vuoropuhelua kaupallisten ja julkisten TV-yhtiöiden kanssa. Mutta nyt viimeksi mukana oli myös painetusana, eli lehdistö, koska he ovat uusi tekijä internetin kautta ja he tuntevat olonsa uhatuksi nyt kun julkinen yleisradio toiminta on sellainen kuin se on, joten tämä täytyy pitää mielessä, kun puhutaan kaksoisjärjestelmästä. Sitten äh, seurantakysymys. Mielestäni on erittäin tärkeää, että painotamme äh, perustamissopimusta ja ainakin pöytäkirjaa julkisesta yleisradiotoiminnasta. Tämä on jäsenvaltioiden vastuulla, jotta ne määrittelevät rajat julkiselle yleisradiotoiminnalle. Tämä tulee selkeästi esiin komission tiedonannosta, että uusien palvelujen pitää olla näissä puitteissa mahdollisia, mutta pitää varmistua siitä, että läheisyysperiaatetta noudatetaan ja meillä on tiettyjä epäilyjä siitä, että olisi nyt sitten sellainen elin, joka päättää, mikä on oikea julkisen palvelun taso. Se vaihtelee paljolti eri jäsenvaltiosta toiseen ja se liittyy paljolti yhteiskunnallisiin taloudellisiin ulottuvuuksiin ja minun mielestäni EU-tasolla ei ole mitään tois, toimivaltuutta tässä. Tämän seurantakeskuksen luonne kyseessä on Euroopan neuvoston sopimus. Se on osittainen, koska siinä ei ole kaikkia Euroopan neuvoston jäsenmaita mukana. Se on laajennettu kuitenkin, koska ne siinä on EU mukana ja komissio on myös edustettuna seurantakeskuksen hallituksessa, mutta me olemme siis siellä johdossa mukana. Siellä keskustellaan siitä, minkälaiset valtuudet tällä seurantakeskuksella on. Ja äskettäin on puhuttu siitä, että lisättäisiin seurantakeskuksen tehtäviä, mutta emme saaneet jäsenvaltioiden enemmistöä tämän seurantakeskuksen johdossa sen ajatuksen taakse. Meidän täytyy pitää tämäkin mielessä. Me huomioimme tämän kutsun tässä vaiheessa, joka on esitetty komissiolle. Me seuraamme nyt sitä asiakirjan kehitystä. TV-yhtiöiden omistajuuden avoimuus. Tämä on erittäin tärkeä omistajuuden moniarvoisuus. Viimeksi enemmistö hyväksyi tässä asiassa mietinnön. Komissio on tehnyt riippumattoman selvityksen eh, niin, että otetaan käyttöön tiettyjä indikaattoreita ajatellen median moniarvoisuutta. On erilaisia indikaattoreita, joita kaikki voivat käyttää, esimerkiksi kansalaisjärjestöt, jotta voidaan seurata tilannetta. Mitä tulee sitten käy, parhaat käytännöt prosessiin ja muihin. Haluaisin kiinnittää huomiota Euroopan digitaalisen agendaan. Se hyväksyttiin äskettäin äskettäin komissiossa, mutta komission jäsen Cross puhuu tästä huomenna enemmän. Mutta yksi asia, joka siinä ehdotettiin, on vihreän kirjan valmistelu mahdollisuuksista ja haasteista, joita on audiovisuaalisella kentällä. Ja tätä voidaan tarkastella myös tässä yhteydessä. Kiitos. Kiitoksia. Tältä erää tämä asia oli tässä ja palataan näihin, tähän asiaan sitten tässä kuussa seuraavissa kokouksissa. Kiitoksia paljon. Kohta kuusi loppuun käsitelty. Olemme aikataulussa saksalais-suomalaiseen tyyliin täysin ja siirrymme sitten seuraavaksi mielipiteiden vaihtoon Nemon kanssa The Network of European Museum Organizations ja meille tässä yhteydessä niin esitellään tämä järjestö ja haluan lämpimästi toivottaa tervetulleeksi Nemon edustajat tänne meidän kokoukseemme. Ja esittelyt aloittaa Nemon puheenjohtaja Elisabetta Petruussa Strukel ja häntä sitten säästää herra Mark Taylor ja pyydän teiltä kummaltakin noin 10 minuutin pituisen esitelmän korkeitaan ja sitten käymme asiasta keskustelun ja jos te, Rova Petruussa Strukel, aloitatte puheenvuoroon nyt teillä, olkaa hyvä. Thanks a lot to the... Kiitoksia oikein kovasti eh, valiokunnalle siitä, että me voimme täällä olla esiintymässä, saamme puheenvuoron. Me olemme kiitoksia, kiitollisia arvon parlamentille siitä, että voimme esitellä omia näkemyksiämme, koska olemme valmiita siitä, että kulttuuriperintö tarvitsee voimakkaan äänen Euroopassa. Museot, arkistot, kirjastot, niiden pitää olla näkyviä myös meidän yhteiskunnassamme. Tämä on meidän tehtävämme. Nemo edustaa yli 30 000 museota Euroopassa ja haluaa tehdä ne näkyviksi EU:ssa. Nemo perustettiin 1992 Eh, se on riippumaton, epävirallinen museoverkosto, eh, museoyhdistysten eh, ja vastaavien elinten verkosto. Ja tänä vuonna meillä on 30, maasta jäsenyhdistyksiä. Monet museot hoitavat työnsä hyvin vähäisin varoin ja resurssein. Paljon tehdään vapaaehtoisvoimin töitä. Nyt on toimittu paljon komission ohjelman puitteissa, kulttuuriohjelma ja noin 60 000 euroa kanavoituu tätä kautta. Miten me annamme Euroopan museoille äänen? Kaikki tieto, jota Nemo antaa, siinä kohdistetaan tietoa Euroopan museoyhteisölle ja poliitti, poliitikoille. Me haluamme varmistua siitä, että kyseessä on kaksisuuntainen tiedonvaihto. Toisaalta Nemo tapaa säännöllisesti komission ja parlamentin edustajia, jotka ovat avainasemassa EU-ssa. Siellä keskustellaan kaikista asioista, jotka liittyvät museoihin ja halutaan edistää myös museoiden roolia. Verkosto osallistuu toimintaryhmiin, erilaisiin kansalaisyhteiskunnan foorumeihin ja se panostaa myös erilaisiin EU-ohjelmiin Toisaalta taas Nemon vuotuiset kokoukset ovat mahdollisuus vaihtaa ajatuksia jäsenten kesken, vaihtaa hyviä keskustelun aiheita ja tarjota myös foorumi sille, että saadaan aikaan kontakteja. Meillä on tietty postituslista ja nettisivusto käytössämme ja me julkaisemme myös tiedotteetta Nemo News kaksi kertaa vuodessa. Meidän nettisivustoillamme tarjotaan tietoa eh, museoihin liittyvistä tapahtumista, EUn eh, tarjouskilpailuista ja muista asioista. Eh, kumppanihakupalvelu on myös tärkeä osa-alue. Siinä haetaan eurooppalaisille hankkeille kumppaneita. Yksi päätoimista on kokoelmien liikkuvuus ja me tarjoamme portaalille, portaalin tällaisille asioille, jossa museot voivat hakea tietoa konferensseista, äh, asiakirjoista ja vastaavista. Äh, me haluamme edistää myös oppimista ja tarjoamme äh, oppimisverkostoja, aikuiskoulutus tukea me olemme aloittaneet myös verkoston ajatellen muita kulttuurialueita ja haluamme eh, saada tämänkin näkyvämmäksi. Esimerkkejä tästä ovat Europeana, Euromuse, Collections Mobility, Exhibiting Europe ja Historiana. Eh, tieto museoista, museoihin liittyvät erilaiset osa-alueet ovat hyvin tärkeitä, esimerkiksi lainsäädäntö, eri normit, digitalisointi, kulttuurivaihto ja vastaavat ovat merkittävässä osassa. Mutta seuraavaksi annan puheenvuoron sitten Mark Taylorille. Hän puhuu yksityiskohtaisemmin näistä aiheista. Kiitos. Euroopassa on yli 30 000 museoa, ne ovat kaikkialla. Ne ovat perustarpeita Euroopan kansalaisille. Ne auttavat ihmisiä ymmärtämään maailmaa, joka ympäröi heidät ja heidän paikkaansa maailmassa. Museossa käy yli 500 miljoonaa vierailijaa vuodessa ja haluaisin nostaa esille muutamia museotoiminnan huolenaiheita. Ennen kaikkea ensimmäisenä tämä näyttelyiden ja näyttelyiden liikkuvuus, United European Exhibitions tarjoaa mahdollisuuden sille, että me katsomme omia juuriamme. Useita ähm, Ervan, tämän siis Euroopan parlamentin agendalla ja sillä on Eurooppa suuri rooli edesauttamassa 2007 vuonna julkaistua ohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa näyttelyiden vaihtamista ja liikkuvuutta. Nettisivusta on, tämä ohjelma tehtiin 12 kielellä ja se oli saatavilla netissä. Oli kyseessä kuinka suuri museo tahansa. Nemo oli mukana tekemässä Bremen julkilausumaa 2007 vuoden toukokuussa, joka sanoi, että eurooppalaisella tasolla tulisi olla enemmän rahoitusta sellaisille projekteille, jotka osoittavat Euroopan runsasta kulttuuriperintöä, joka auttaa museotyöntekijöiden vaihtoa ja auttaa meitä ymmärtämään yhteisiä taustajamme ja luomaan yhteisymmärrystä eurooppalaiselle kulttuuriperinnölle. Neome on mukana ollut OMC-työryhmässä on viisi osatekijää, johon kuuluu muun muassa pitkäaikaiset lainat ja laittoman taidekaupan estäminen. Nemo usko, että näiden parissa olisi tehtävä enemmän työtä, jotta olisi yleiset standardit ja 2011 alkavassa ohjelmassa on nostettu esille haasteita, joita museokentällä on. Lisäksi Nemo haluaisi, että valtio takaisi kaikki kokoelmat. Digitaalinen pääsy näyttelyihin on tärkeää. Nykypolvelle perintö on nähtävissä netissä ja sitä on parannettava. Parlamentti ja komissio ovat pyytäneet tätä muun muassa liittyen Euroopan ohjelmaan. Eurooppalaisen kulttuurin tulisi olla kaikkien eurooppalaisten saavutettavissa ja se onkin tärkeä rooli tässä aloitteessa. Euroopan projektit pitävät itsestään selvitänä, että kokoelmat digitalisoidaan, mutta monet museot ja ennen kaikki pienet museot ovat sitä mieltä, että tämä on hyvin hankalaa. Tämä olisi siis paikallisten ja kansallisten tahojen rahoitettavissa. Nemo tahtoisi, että Euroopan unioni voisi auttaa pienempi museoita digitalisoimaan kokoelmansa. Museoiden mielestä on vaikea digitalisoida kokoelmia ja on Nemon tehtävä rohkaista heitä tähän. Nemo onkin tehnyt uutiskirjeen digitalisoinnista ja muistuttaa jäseniään digitalisoinnista Euroopanan ja Atenan puitteissa, joka on siis ohjelma, joka pyrkii parantamaan kokoelmien saavutettavuutta yleiseurooppalaisella tasolla. Digitalisoinnissa tekijänoikeudet ovat merkittävässä roolissa. Kirjastojen, kirjastot ja museot eivät voi maksaa tekijänoikeusmaksuja siitä, että he ovat digitalisoineet kokoelmansa. Sen tavoitteena on edistää koulutusta ja tutkimusta. Ja olemme sitä mieltä, että me emme voi, me eivät voi maksaa tekijänoikeusmaksuja näistä digitalisoinneista. Tekijänoikeudet, öö, kuvaako tekijänoikeuksien maksaminen öö, kulttuuriperinnön vaalimista? Kansalliset instituutiot eivät rikko tekijänoikeuslakia tekemällä öö, digitalisoimalla kokoelmia. Tässä asiassa öö, museoiden on työskenneltävä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Oppiva yhteiskunta on Euroopan politiikoissa tärkeillä ja se on myös ollut tärkeä, tärkeä eurooppalaiselle museolle viime vuosien aikana. 2009 vuoden muistiot öö, työskentelevät Lissabonin sopimuksen tavoitteita kohti ja tavoitteena oli luoda ero, luovuuteen ja sosiaalisen yhtenäisyyteen perustuva ohjelma. Museot ovat siis tärkeässä roolissa tässä. Ja se on kuul- koulutus on siis kuulunut museoiden työhön jo pitkään, mutta on tärkeää, että kiinnitetään huomiota elinikäisen oppimiseen ja sen haasteisiin, ja museot ovat tärkeässä roolissa tässä. Museot ovat foorumi, jossa elinikäisen oppimiseen liittyvät asiat ovat usein esillä. On monitahoisia ohjelmia, joissa pyritään tuomaan esille elinikäisen oppimiseen liittyviä projekteja. Aikuisopetuksen ja museoiden konferenssi pidetään Kööpenhaminassa ja Euroopan komissio pitää kokouksen, joka liittyy myös tähän aiheeseen. Nemo on jättänyt hakemuksen opettava museo ohjelmaa varten ja Tämä tulee alleviivaamaan Nemon tärkeää roolia elinikäisessä oppimisessa. Ihmisten liikkuvuus. Ihmisten liikkuvuus museoiden välillä on ollut usein keskustelussa viimeisen vuoden aikana, mutta ei ole vielä yhtään mm, ohjelmaa, joka edistäisi ihmisten liikkuvuutta. Ainoastaan tällaisen ohjelman avulla voidaan taata, että liikkuvuus museotyöntekijöiden välillä olisi suurta. ei haluta, että ihmiset liikkuvat ainoastaan ohjelmien puitteissa, vaan yleisesti ottaen ohjelma, joka auttaisi museotyöntekijöiden ja kulttuuriperinnön parissa työskentelevien ihmisten liikkuvuutta, olisi tärkeä verkostoitumisessa ja yhteyksiä luodessa. Nemo on mukana ohjelmassa, joka edesauttaa tiedon liikkumista ylivaltiorajojen Euroopan unionilla, unionissa – tarkoituksena on tarjota kuluttajaystävällistä tietoa ulkomaalaisille ja kansallisille työntekijöille, jotka haluavat työskennellä museoalalla jossain tietyssä Euroopan unionin jäsenmaassa tai ja lisäksi tavoitteena on parantaa kulttuurityöntekijöiden oikeuksia ja taiteilijoiden oikeuksia. Museot ovat täydellinen alusta toimia yhteisenä pohjana kansalaisten ja eri järjestöjen muun muassa keskustelualustana. Nemo on edesauttanut vuonna 2008 tällaisia kulttuurikeskustelun ohjelmia. Olemme tarjonneet erittäin paljon materiaalia nettisivullamme, museo, jota museot ja keskukset pystyvät toimimaan kulttuurivälisen keskustelun alustana. After presenting the museum. Sen jälkeen, kun on esitetty museonäkemys äh, kulttuuriohjelmassa, äh, me haluaisimme esittää yleisen äh, huolen, joka pitäisi ottaa huomioon silloin, kun laaditaan tulevia kulttuuriohjelmia Nemo haluaa puhua pienten laitosten puolesta erityisesti. Rakenteet ja säännöstöt monissa EU-rahoitusohjelmissa, niiden pitäisi olla mahdollisia myös pienille laitoksille, koska niillä on rajalliset varat ja niiden pitäisi pystyä osallistua mm, osallistumaan myös. Eh, suurille eh, organisaatioille tämä osallistuminen on helppoa, mutta pitäisi ottaa huomioon myös pienet museot, koska suurin osa museoista on pieniä Euroopassa. Nemo eh, haluaisin, jos parlamentti, komissio ja myös toimipanovirastot toimisivat tässä asiassa yhteistyössä ja näin voisivat museot edustaa myös omia alueitaan ja voisivat osallistua myös EUn toimiin tällä tavoin. Kiitos. Kiitoksia Nemon edustajille esittelystä ja sitten käymme keskustelua ja kysymyksiä. Samalla toivotan Doris Pakin takaisin puikkoihin ja johtamaan kokousta. <laughs> but I won just a report in 48 against 5, so I'm, I'm very... Minä juuri sain mietintöni läpi 48 vastaan 5. Siellä oli yli 150 tarkistusta. Kiitoksia kovasti teille kaikille. Me olemme pääsemässä kokouksen loppuun. Me jatkamme koordinaattorien kokouksella, joten pyytäisin, että kaikki, jotka eivät ole koordinaattoreita, niin poistuvat salista. no, did you, did, I understand that you would... No, I just said that it... Ah, you said that Okay, so I I apologize. Ai, pyydän anteeksi. Ymmärsin aivan täysin väärin. Voitte vain kuvitella no, tilanteeni. Anteeksi kovasti. Kuka siis oli vuorossa? Kuka halusi esittää kysymyksiä vielä? Please. Minä haluaisin itse kommentoida. Itse tulen hyvin pienestä järjestöstä Sloveniassa. Mietin tässä, kun saimme kuulla jalkapallosta, jossa on paljon ongelmia. Usein katson jalkapalloa ja mietin itsekseni, mitä pitäisi tehdä, että nämä ihmiset, jotka katsovat jalkapalloa, tulisivat myös museoihin. Me olemme avautuneet hyvinkin paljon, mutta monet tältä salista lähtivät, mutta tässä on hyvin hauras segmentti kyseessä ja uskoisin, että te todella tiedostatte tämän ongelman, koska kaikista arvokkain ja ne, arvokkain asia on perintö, kulttuuriperintö. Jos se on olemassa, niin äh, se on arvokas, mutta silloin kun sitä ei ole, jos se on jo poissa, niin sitä kehitystä ei voida enää kääntää takaisinpäin. Joten kiitoksia siitä, että olitte täällä ja voimme vastata kysymyksiin, jos niitä on. Kiitoksia. Halusin vain lisätä tähän jotakin, koska muistin. Tapasin äh, Nemon pari vuotta sitten. Äh, Nemon edustajan ähm, kuulimme äh, näistä samoista asioista. Ja parlamentin valtuuskunnassa kävin Tukholmassa ja Tukholmassa yritimme päästä yhteyteen teidän kanssanne erinomaista. En olisi koskaan käynyt siellä, jos en olisi tiennyt. Meidän pitäisi levittää tietoa paljon enemmän omissa vaalipiireissämme, jos he menevät jonnekin, että eivät mene ainoastaan katsomaan moderneja museoita, vaan myös pieniä museoita, jotka säilyttävät kulttuuriperintöämme. Minä olen itse kokenut tällaisen, joten äh, suosittelen. Onko vielä äh, kysymyksiä? Äh, Rova Schmi, Sanchez Schmi. Oui, pour répondre à votre Vastatakseni teidän kysymykseen, voisitte kenties järjestää jalkapallotteluita museoissa, se voisi olla toimiva konsti. Haluaisin puhua aiheesta, joka on minulle hyvin läheinen, joka koskee opetusta kulttuuriopetusta. Haluaisin tietää, onko Nemo-verkostossa toimia, sillä olette museon välin verkosto, ja mikäli ymmärsin oikein, kun kuuntelin teitä ja olin lukenut dokumenttejanne, ähm, pyritte yhdistämään näitä museoita ja auttamaan heitä yhdistämään toimiaan muun muassa vaihdon kautta. Onko teillä olemassa mitään toimia kulttuuriopetuksen edistämiseksi. Ranskassa toimin, Etelä-Ranskassa sen eteen, että pyrimme, pyrimme edistämään museoiden opetuksellista toimintaa. Doriksen kanssa vierailimme Tukholmassa museossa. Siellä on toimia, jotka ovat kohdistettu lapsiin ja Vastatakseni teidän kysymykseen olen varma, että mikäli toimet aloitetaan lasten kohdalla, saadaan ihmisiä ö, käymään enemmän museossa. Marie-Thérèse. Kiitoksia Marie-Therese. Minä haluaisin tässä mainita vielä sen, että um, Grundvik-ohjelmassa elinikäinen oppiminen, siellä on eräs osa-alue, joka liittyy aikuisoppimiseen ja nimenomaan teemalla museot. Internetissä siellä se näkyy aivan erinomaisesti. Täytyy antaa ajatuksia tätä kautta myös aikuiskoulutusjärjestöille ja sopeuttaa myös sitä, mikä on jo olemassa. Minä en eh, tuntenut eh, tätä toimintaa, mutta teidän eh, ansiostanne tutustuin ja olen puhunut tästä asiasta meidän täytyy tässä asiassa viedä eteenpäin viestiä. Ne harvat, jotka tänne jäivät istumaan 6, 7, 8, kyllähän se nyt jo kahdeksan ja se tarkoittaa, että meitä kuunnellaan. Onko vielä muita puheenvuoroja? Jos näin ei ole, niin minä haluaisin kiittää teitä, että olitte täällä koko ajan. Kuulitte, että jalkapallo on aika iso teema. Meidäthän valitsevat ihmiset, jotka pitävät jalkapallosta. Me olemme tilanteessa, eh, pitää eh, saada ihmiset tiedostamaan myös museot. Kiitoksia paljon ajatuksista. Ja nyt todellakin eh, päätän tämän avoimen kokousosion ja menemme koordinaattorin kokoukseen. Everybody here? 1, 2, 3, 4. Where are the socialists?